Eh, well, um, never ending story. Päättymätön tarina. Revaliokuntakokouksemme. Because we've got with us, uh, Tämä on nyt erityinen päivä meille, sillä Miguel Arietes Cañete, eh, ilmasto- ja energia-aloista vastaava komission jäsen on tänään vieraanaamme ja me haluaisimme tätä rakenteellista vuoropuhelua tänään jatkaa. Voisin muistuttaa teitä siitä, että komission jäsen Kanjete on saanut Itreltä aikaisemminkin kutsun historiamme aikana. Ja paljon vielä tehtävää on erityisesti komission työohjelma 2017 parissa vihreän energiapaketin aikataulun koordinaation ja luonnollisesti vuoden 2018 katsauksen parissa, jos voisitte sellaisen antaa, se olisi hienoa, hyvä komission jäsen. Monellakin tavalla sillä haluaisin valmistautua itsekin tulevaa puheenjohtajakautta varten Viron kauden jälkeen. Also uh, make reference to the, uh, to the, uh, to, to, to your... Ja. Haluaisimme nyt kuulla lainsäädännöllisestä ohjelmastanne, vai onko sellaista komissiossa, sillä nyt meillä on kahdeksan lainsäädännöllistä ehdotusta, jotka liittyvät energiaunionin yleisesti ottaen ja melkoisen suuri määrä digitaaliunioni asioitakin, mutta me olemme valmiita tekemään vielä kovemmin töitä. Nyt haluaisin korostaa sitä, että ITRE on näitä kahdeksaa lainsäädännöllistä ehdotusta käsittelemässä. Olemme olevan aikataulumme puitteissa sen yhteisen julkilausuman mukaisesti, joka allekirjoitimme tämän vuoden alussa yhdessä. Hyvä komission jäsen, me olemme niin tuttuja. Minun on pakko todeta, että en mitään tämän enempää pysty sanomaankaan, paitsi Pyydän teitä nyt oman puheenvuoronne käyttämään. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, paras arvoisa puheenjohtaja, koordinaattorit, jäsenet. Onpa mukava tavata teitä tämän rakentamisen vuoropuhelun puitteissa. Näin komissio voi valmistella ensi vuoden työohjelmaansa. Meidän mielipiteenvaihtomme on keskeisen tärkeää, että voimme valmistella yhteisiä toimiamme. 2017 tähän asti on ollut ehdotusten täytäntöönpanon vuosi, ehdotusten, joita toimitusvarmuuspaketissa helmikuussa 2016 esiteltiin ja tietenkin vihreä energiapaketti, sen täytäntöönpano, sehän viime marraskuussa esiteltiin. Se on hyvin laaja, kunnianhimoinen paketti, joka sisältää monia lainsäädäntöehdotuksia, Euroopan unionin sitoumukset Pariisin sopimuksen puitteissa kautta kaikkien alojen 2020 eh, alkaen eh, päästökauppaa, päästövähennykset jäsenvaltioissa, metsäala, maankäyttö ja niin edelleen. Ja sitten 2017 helmikuussa komissio teki ehdotuksen ETS-järjestelmästä eh, ilmailualaa varten. Näin olemme nyt oikealla Äh, oikeilla raiteilla. Ja todella, kun puhutaan lainsäädännöstä, niin äh, Pariisin sopimus äh, on meillä taustana, kun siirtymistä vihreään energiaan toteutamme. Olemme 2017 alkupuolella tehneet merkittävää edistystä vihreän energian alalla. Ja nyt on tärkeää pitää kiinni tästä hyvästä työrytmistä myös loppuvuoden niin, että kunnianhimomme, aikataulumme ja ylipäätään johdonmukaisuusneuvotteluissa säilyvät. Näin joulukuussa 2016 kolmen toimielimen puheenjohtajat pyysivät, että tehdään merkittävää edistystä ja jos mahdollista lopputulossa ennen 2017 vuoden loppua. Tuleva Viron puheenjohtajakausi on tehnyt hyvin kunnianhimoisen agendan ja energiaministerikokoukset 2017 loppuvuodelle ovat jo, on jo aikataulutettu ja toivomme, että toimintaväliset neuvottelut voivat käynnistyä niin pian kuin mahdollista. Tämä on kunnianhimoista, mutta realistista. Mitä tulee energiaturvallisuuspakettiin, olemme yhdessä osoittaneet 15 kuukauden aikana, että sopimus voidaan saada aikaan. SOS-asetus IGA-päätös ja puitteisto Ja puheenjohtaja, te olette toden totta osoittaneet, että yhteistyö sujuu. Puhdasta energiaa eurooppalaisille paketti on tärkeää valmistelevien toimien osaa energiaunionia, mutta ei suinkaan ainut. Niin kuin tiedätte, 31.5. hyväksyimme liikkuvuuspaketin, joka sisälsi viimeiset tärkeät ehdotukset energia-alalla ja komissio tulee jatkamaan työtä myös muilla aloilla tulevina kuukausina. Osana kaasun toimitusvarmuuspakettia ehdotamme tarkistusta energiayhteisösopimukseen. Saatamme päätökseen yhteiset, yhteishankevalintamenettelyn verkkojen Eurooppa-hankkeen alaisuudessa ja kolmannen hankeluettelon julkaisemme pian tavoitteena on 15 prosentin taso vuoteen 2013, TEN-E-asetus sekä verkkojen Eurooppa-asetuksen arviointi, mitä tulee energiaunioni puitteistoon tulemme käynnistämään syksyllä vihreän energian saari, saaristofoorumin ja tulemme käynnistämään myös hiiliintensiivisten alueiden alustan ja ää, muut hankkeet. Meillä on hyvin tärkeitä prioriteetteja ja mitä tulee liikkuvuuspaketin hyväksymisen 31. toukokuuta komissio on myös valmistelemassa vuoden loppuun mennessä lisäaloitteita, muun muassa hiilidioksidipäästöjen vähentäminen autojen, pakettiautojen, kuorma-autojen, bussien osalta. Mitä tulee autoihin ja henkilöautoihin ja pakettiautoihin, olemme valmistelemassa vuoden 2020 jälkeistä aikaa hiilidioksidi päästövähennysten suhteen. Me olemme pyrkimässä kohti matala hiili tai nolla no, matala päästö tai nolla päästöajoneuvoja. Tämä on äärimmäisen tärkeää, jotta liikkuvuudestamme tulee vähäpäästöisempää vaikutusarviossa katsotaan kustannushyötyä eri vaihtoehdoilla ja me todella pyrimme loppujen lopuksi nolla päästöajoneuvoihin. Ja tässä yhteydessä hyvin tärkeää on muistaa se, että kun siirrymme kohti matala päästöajoneuvoja erityisesti sähköistämisen kautta, tällä on myös vaikutusta työpaikkoihin ja pätevyyteen jota vaaditaan kuljettajilta. Ja 2020 jälkeisen ajan standardit ajoneuvoille ja pakettiautoille on hyvin, hyvin tärkeää juuri ajoneuvopaketissa. ja tulemme pyrkimään siihen, että tarjonta ja kysyntä kohtaavat. Itse asiassa, jos haluamme matalapäästöisiä ajoneuvoja markkinoille, markkinoille ei riitä, että asetamme tavoitteita sähköautojen tai nollapäästöautojen menestys tulee riippumaan siitä, että meillä on latausinfrastruktuuria käytettävissä ja myös kuinka nopeasti saadaan markkinoille hyviä akkuja. Ja niin kuin liikkuvuuspaketti puitteistossa ähm, ilmoitti, me tulemme tekemään aloitteita tukeaksemme yhtäältä äh, vähäpäästö ja mm, yhteispuitteisto ajoneuvoinfrastruktuuria ja tämän lisäksi pyrimme tukemaan nämä uuden sukupolven akkujen kehittämistä ja valmistusta Euroopassa. Mitä tulee hiilidioksidipäästölainsäädäntöön, niin meillähän on VLTP-malli, jolta saamme realistista realistiset tiedot ja arvot, mitä tulee hiilidioksidipäästöihin ja ajoneuvojen polttoaineen kulutukseen todellisissa ajo-olosuhteissa. Mitä tulee raskaisiin hyötyajoneuvoihin, niiden hiilidioksidipäästöihin on jo puutettu ja tulemme ehdottamaan standardeja ensi vuoden 2018 alussa. Anna analyysi on tällä hetkellä käynnissä, mitä tulee näiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöstandardeihin. Meidän ehdotuksemme ei suinkaan tule olemaan mikään kopio aiemmista muiden alueiden hyväksymistä ehdotuksista. Ei, vaan me toteutamme hyvin kattavan vaikutusarvioinnin löytääksemme eh, hyvän eurooppalaisen ratkaisun, joka sopii todella meidän markkinoillemme eikä häiritse kilpailukykyämme, ei valmistajien eikä ilmasto- ja energiatavoitteiden suhteen. Tulemme tekemään energiaunioniehdotuksia. Tämähän on yksi Junckerin komission kymmenestä poliittisesta prioriteetista ja toivon, että komissio voi luottaa teidän tukenne myös jatkossa. Sitä myös kansalaiset odottavat meitä, että meidän yhteistyömme toimii. Ja puheenjohtaja ensi vuonna todella kaikki tarvittava lainsäädäntö tulee olemaan pöydällä käsitteillä, kaikki se, mitä tarvitaan, että saamme aikaan kunnianhimoista lainsäädäntöä täyttääksemme kaikki Euroopan kansalaisten tarpeet. Kiitos puheenjohtaja. Paljon kiitoksia hyvä komission jäsen. Me Euroopan komissiosta parlamenttiin kaiken tulevan. Otamme kyllä vastuullisesti. Paljon kiitoksia tästä. Ja nyt voisimme aloittaa poliittisten ryhmien edustajien puheenvuoroilla. Paul Rybik, kansanpuolueen puolesta, olkaa hyvä. Komission jäsen haluan kiittää teitä lämpimästi tuosta äskeisestä puheenvuorostanne. Tiedämme, että tämä syksy tulee olemaan hyvin haastava, erityisesti energiapolitiikan alalla täällä Euroopassa. Ja näinpä meille onkin hyvin tärkeää, että tavoitteet, joita asetamme itsellemme, voidaan täytäntöönpanna. Politiikassahan ongelmana on se, että aika paljon työskennellään sitovien tavoitteiden pohjalta ja samoin rangaistusten pohjalta. Ja mitäpä ajattelevat kansalaiset, Slovakiassa viimeisimmissä vaaleissa <laughs> osallistumisaste oli 13 prosenttia äänestysaste. Joten täytyypä katsoa, että osuuko tämä meidän politiikkamme maaliin. Meidän täytyy pohtia, minkälaisia kannustimia voisimme asettaa kansalaisille – niin, että yhteiset haasteet voitaisiin paremmin ratkaista. Liikennealuealalla, ja tähän äsken te viittasitte, komission jäsen käydään aikaa vahvaa keskustelua polttomoottorien tulevaisuudesta, tulevatko ne olemaan edessä enää luvallisia tulevaisuudessa. Ja vihreät ovat täällä puhuneet siitä, että vuoteen 2030 mennessä kaikki polttomoottorit polttomoottorien valmistaminen tulisi kieltää siis siitä alkaen. Ja toisaalta nähdään, että mitä tulee ää, äh, akkuihin, litium, jonipattereita muun muassa, äh, akkuja muun muassa käytetään, jotka ovat jopa lennoilla kiellettyjä, vaikka ne ovat vain muutaman gramman pain, painoisia äh, tietyissä sähkölaitteissa, kun taas tällainen litiumakku sähköautossa painaa 400 kiloa. Jos sellainen syttyy palamaan, sitä ei pysty sammuttamaan. Ja siksi nämä ovat kiellettyjä lennoilla. Ja jos ajatellaan tällaisia litium-akku, sähköautoja, ajatellaanpas kuinka voi käydä. Me näimme juuri Lontoossa, kuinka kerrostalo paloi poroksi. Ja jos ajatellaan tällaisen sähköauton palamista niin täytyypä kysyä itseltään, että mikähän, mikähän strategia tässä mahtaisi olla turvallisin, jotta päästäisiin tavoitteisiimme. Taitaisi olla hyvä, jos asettaisimme asioiden keskiöön tällaisen tasaisen ajotavan niin, että esimerkiksi kaupunkiajossa voitaisiin huole, pyrkiä huolehtimaan siitä, ettei kuljettaja joudu jarruttamaan jokaisen liikennevalon kohdalla. Itse asiassa miljoonia tonneja pienhiukkaspäästöjä syntyy juuri siitä, että autot joutuvat jatkuvasti jarruttelemaan ja kaasuttelemaan kaupungeissa. Eli tällainen tasainen ajotyyli, tasainen auton nopeus olisi äärimmäisen tärkeää. Ja itse asiassa kaupunkien kansalaiset ja kuluttajat kärsivät äh, huonosta liikennesuunnittelusta hyvin paljon. Polttoaineita varten tarvitaan uusia standardeja, se on aivan totta, ja investoinnit ovat hyvin äh, järkevä ajatus. Kyse on vain siitä, kuinka paljon energiaa Eh, ajoneuvon voi varastoida, liikkuvan ajoneuvon voi eh, varastoida ja kuinka energia eh, tiivissä esimerkiksi akku on. Tämä tulee olemaan tulevaisuudessa hyvin tärkeää. Pyydän, että otatte tämän jatkossa huomioon. Ika, on behalf Paljon kiitoksia. SND-ryhmän puolesta Niika, olkaa hyvä. Komissar. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc că v-ați ținut de cuvânt cu o promisiune donatorii și v-am cerut pentru pachetul pe energie ca să putem să mergem repede. Paljon kiitoksia. Aivan aluksi haluaisimme kiittää teitä koordinaattorin kokouksesta. La Digi Energy, la working grupurile noastre. S-a întâmplat acest lucru și vă mulțumesc. Te olette pitäneet sananne asiassa. Paljon kiitoksia siitä. Minulla on kysymys teille rahoitukseen liittyen. Hyvin kunnianhimoisia tavoitteita meillä on mietinnössämme eri kysymysten osalta, olipa kyseessä sitten uudistuva energia tai energiatehokkuus tai energiatehokkuuden rakentaminen, ja tämähän vaatii rahaa. Kysymykseni onkin siis seuraavalla ohjelmakaudella. Tuletteko seuraavalla kaudella puolustamaan rahoitustamme, jotta voisimme nämä hyvin kunnianhimoiset tavoitteet saavuttaa. Ja tähän lisäyksenä haluaisin myöskin energia- ja kaasualan keskukset mainita. Ne tulevat vaatimaan hyvin paljon rahaa ja tavoitteiden saavuttaminen on kallista. Me olemme myöskin havainneet, että tavoitteiden saavuttaminen riippuu hyvin paljon rahoituksesta. Jos luotamme käyttäjiin enemmän kuin tuottajiin, kulut ovat erilaiset kuin silloin, kun tämä luottamus jakautuu sekä tuottajille että käyttäjille. Toisekseen haluaisin korostaa sähköautokysymystä. Minua huolestuttaa vähemmän se, mistä akut on tehty. Kuitenkin olen sitä mieltä, että Euroopan unionin pitäisi löytää ratkaisu autojen akkujen valmistusmateriaalikysymykseen. Me olemme nyt kolmansia Yhdysvaltain ja Kiinan jälkeen. Ja jos vitkuttelemme vielä lisää, me Todennäköisesti vajoamme vielä alaspäin luokituksessa. eurooppalaisessa teollisuudessa suuri osa on saastuttavaa, mutta liikennesektori on kaikkien suurin saastuttaja. Jos me hiilidioksidipäästöjä tarkastelemme, ne vain kasvavat ja kasvavat. Ja me yritämme erilaisia ratkaisuja löytää, yritämme luoda velvoitteen tarjota 10 tai 15 prosentissa parkkiruuduista sähköauton latausvälineitä. Ja nyt ihmiset, jotka haluavat sähköauton ostaa, odottavat, että heillä on näitä latauspisteitä. Mitään välittömästi tulollaan olevia kotiin asennettavia latauspisteitä ei ole. Meillä Romaniassa on tukia sähköautojen ostamiselle, mutta kukaan ei näitä halua ostaa, sillä niitä joutuisi seisottamaan parkkipaikalla. Tämä vaatii siis johdonmukaista ja syvää toimintaa komissiota, sitä muutoin asiat ovat monimutkaisia. Mist? Paljon kiitoksia, hyvät kollegat. Edustaja Tosanovski, ECR, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, Jerzy. Uh... E, Vážený pane komisaři, děkuji, že jste eh, přišel. Kiitoksia, hyvä komissaari. Eh, Jotain slaavikieltä tältä enkusta. Právě Aikana, jolloin käydään erittäin intohimoista keskustelua talvenergiapaketista, niin keskustelu ei suinkaan ole helppo. Ja minulla on kaksi kysymystä teille. Ensinnäkin haluaisin tietää, näkemyksenne 40-45 prosentin noususta. Kyseessä on nämä tavoitteet, jotka on määritelty uudistuvassa energialähteessä tai energiatehokkuudessa. Haluaisin tietää, millä tavalla tämä muuttaa sitä talousmallia, johon nämä hankkeet pohjautuvat kun kysymys on siirtoverkkojen tukemisesta. Keskustelu ei suinkaan ole helppo, koska tavoitteet ovat nousseet niin voimakkaasti. Toinen kysymyksenikin on tekninen. Paketissa on uusi termi, alueelliset hallinnointikeskukset, joilla ei ole minkäännäköistä vastuuta – Nämä keskukset eivät ole vastuussa niistä ehdotuksista, joita ne mahdollisesti esittävät. On kuitenkin saatu nähdä, että kun siirtoverkot voimakkaasti muuttuvat ja tuulivoimalat ja aurinkovoimalat muuttavat tätä voimakkaasti, niin verkostot sopeutuvat näihin muutoksiin helposti. Näin vaatimus luoda alueellisia keskuksia vaatii valtavan määrän inhimillisiä voimavaroja. Niiden, jotka siellä työskentelevät, täytyy olla asiantuntijoita koko verkoston alueella. Ja mehän tiedämme, että ihmisten opettaminen tässä suhteessa kestää vuosia. Tästä syystä haluaisin tietää, miten vakavasti pitäisi tämä uusi väline, nämä alueelliset keskukset ottaa. Minulle pääongelma on se, että suositukset eivät ole sitovia, ne ovat täysin ilman minkäännäköistä vastuuta. Kiitoksia siis tästä keskustelusta. Nyt on täällä käyty. Paljon kiitoksia, hyvä kollega. ALDE-ryhmän puolesta edustaja Meissner. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission sen siitä, että olette tulleet vieraksemme. Te totesitte, että energia unionin ehdotukset, äh, lainsäädäntöehdotukset tulevat vuoden loppuun mennessä kaikki käsitteille. Hyvä niin. Se, että on lakeja ja politiikkaa on tietenkin hyvä asia, mutta täytäntöönpano onkin ihan toinen asia ja minun mielestäni täytäntöönpano on ihan yhtä tärkeää kuin päätöksetkin. Ja energiaunionista kävimme eilen hyvin, hyvin intohimoisen keskustelun täällä Itressä Envin kanssa yhdessä ja Kyllä se niin on, että kaikki sitä haluavat, kaikki haluavat parannusta tilanteeseen, mutta monilta osin edistystä ei saada aikaan. Minä olen niitä kärsimättömiä, tulee Saksasta ja esimerkiksi minun kotipuolessani puhutaan kovasti siitä, että energiamuutosta halutaan, mutta ei verkkoa. Meillä siis tuo eteläinen linkki ää, kyseessä minun alueellani. Ja nyt haluaisin teiltä kysyä, että mikä tilanne jäsenvaltioissa on? Me tarvitsemme infrastruktuuria energialle, me tarvitsemme ää, sellaista rahoitusta, että nämä verkot saadaan kuntoon ja yhteydet saadaan kuntoon. Saksassa tiedän tilanteen olevan hyvin vaikeaa ja jopa Pohjan meren rannikojen tuulipuistot estetään, vaikka niistä voisi saada hyvin paljon energiaa. Eli tällä hetkellä hän nyt erin kaikella, kaikkialla, mutta miksemme voisi ottaa tuulta, tuulivoimaa pohjoisesta, aurinkovoimaa etelästä ja aaltovoimaa ja, ja, ja vesivoimaa mm, mm, kaikkialta. Eli siis toden totta, Tätä varten tarvitaan infrastruktuuria. Nord Stream 2, hyvä hanke mutta ei täysin kiistaton sekään, näinkö sanoitte. Olen myös liikennevaliokunnan jäsen. Hyvä, kun puhuitte sähköautoista. Saksassa Äh, meillä on paljon sähköautoja, tähän on panostettu. Ruotsissa esimerkiksi vetyautoihin vetyn polttoaineena. Äh, ja tällä hetkellä on kyseessä siirtymäkausi ja romanialaiselle kollegalle voin sanoa, että kaikki jäsenvaltiot eivät ole äh, kovinkaan pitkälle. Täytäntöönpanovaihehan on nyt käynnissä, ei Saksakaan vielä ole valmis, mutta nyt tarvittaisiin, tai piakkoin on lienee tulossa järkevää infrastruktuuria muutama vuosi tässä varmaan menee, että saadaan näitä LNG-terminaaleja ja saadaan sähköautojen latauspisteitä kattavasti kaikkialle, mutta paitsi energia-alalla, ja biomassallakin on tässä roolinsa, mutta myös se, että mitä materiaaleja käytetään, jotka ovat vähän energisempiä, esimerkiksi lentoliikenteessä. Sitten kysymys, joka on hyvin arkaluontoinen, esitän sen kuitenkin, te olette espanjalainen, entäpäs tuo eurooppalainen yhteinen ilmatila? Tämä lainsäädäntöhän on sellaista, että jos se toteutuisi, niin hyvin paljon ilmanalan päästöjä voitaisiin kyllä säästää ja hiilidioksidipäästöjä mutta diplomaattisesti tässä on ongelmaa. Monet eh, espanjalaiset ehkä haluavat vaientaa minut, mutta mielestäni on aika vaikeaa kansalaisille selittää, jos ihmiset tietävät, että Euroopassa lennetään siksakkia sen sijaan, että lennettäisiin suoraan mm, pisteestä A pisteeseen B Tämä maksaa päästöissä ja tämä maksaa muutenkin. Tiedän, että te voi ihan mitä hyvänsä tehdä, mutta voisitteko te pyrkiä vaikuttamaan oman hallituksenne siellä kotona niin, että energiatehokkuutta ja päästövähennyksiä toteutettaisiin myös ilmailualalla? Kiitos. Paljon kiitoksia vihreiden puolesta edustaja Rivasi. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komission sen Kanjete siitä, että olette tällä paikalla. Teillä on suuri vastuu, jos me haluamme, että komission tavoitteet, olipa kyseessä sitten energiatehokkuus, tai muuten energia-ala ovat Pariisin sopimuksen linjalla, meidän täytyy olla kunnianhimoisia. Viimeisimmät tiedot osoittavat, että jos me olemme uudistuvan energian osalta 25 prosentissa energiatehokkuudessa samalla tasolla, me emme äh, johdonmukaisesti ole Pariisin sopimuksen linjoilla. Minulla olisi kaksi kysymystä. Ensimmäinen tästä, te puhuittekin, ensimmäinen liittyy metaaniin. Kun me tarkastelemme kaikkia kertomuksia havaitsemme, että metaani, tehän tiedätte, että tämä on kasvihuonekaasu, vahvasti vaikuttava sellainen lyhyellä aikavälillä. Äh, olemme pyytäneet, että te tarkastelisitte, olisiko meidän mahdollista saada äh, metaanistrategiaa yksi tonni metaania vastaa 21 tonnia äh, hiilidioksidia 20 vuoden aikana. Äh, huomaatte, että jos me vähennämme metaanipäästöjä, pääsemme nopeammin tavoitteisiimme. Koska te tämän metaanistrategian tulette esittelemään, näinhän me voisimme nimenomaisesti päästä vuonna 2050 Pariisin sopimuksen tavoitteisiin. Ja toiseksi komissio sanoi, että tarvitsemme 27 prosenttia uudistuvaa energiaa, mutta tämä perustui tutkimukseen, joka käsitteli uudistuvaa energiaa ja kuluja. Nyt kaikki äh, tutkimukset osoittavat, että uudistuvan energian kulut ovat itse asiassa paljon edullisemmat. Hyvä Kaniete, koska saamme uuden arvioinnin uudistuvan energian tavoitteita koskien, ottaen huomioon nämä todelliset kulut? Tämä on nyt teidän yksikölle työ, tehtävä, jota heidän pitäisi tehdä, että olisimme kunnianhimoisempia energiatehokkuuden alalla ja myöskin energian kulutuksen vähentämisen alalla. Huomaatte, että kaikki asiat täytyy yhdistää yhteen, että me voisimme olla Pariisin sopimuksen tasolla. Kiitos. Paljon kiitoksia. Benito Zilova, QE, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, oikein hyvää päivää komission jäsen. Viime viikolla saatettiin päätökseen julkinen kuuleminen, joka liittyy näihin yhteisiin hankkeisiin, esimerkiksi infrastruktuurihankkeet, jotka liittyvät sähköverkkoon sekä kaasuverkkoon. Ja tähän on tärkeää viitata, koska nyt julkista rahaa pumpataan fossiilisen maakaasun tukemiseksi ja samalla sitten raha jää uusiutuvien energialähteiden tukemiselta. Ja minun mielestäni tämä on suoranainen ilmastorikos. 86-kertainen on tämä luku, siis metanin ilmaston lämmittämissä vaikutus on 86-kertainen hiilidioksidiin verrattuna. Ja Cornellin yliopisto on tehnyt tutkimuksen, jossa metaanipäästöjä verrataan itse äh, tai lasketaan, kuinka suuret ne ovat äh, kaasun käytöllä. Kun taas puhutaan hiilidioksidipäästöistä, ne vähentyvät, mutta metaanipäästöt maailmanlaajuisesti ovat vaarallisesti kasvussa. Tätä kysyisin teiltä. Ja toinen kysymykseni liittyy sitten Panama-papereihin. Te eh, erässä vierailussa, ne jurivaliokunnassa sanoitte, että teillä ei ole minkäännäköistä suoraa yhteyttä näihin yrityksiin, jotka Panama-papereissa nousivat esiin. Kuitenkin viime viikkoina olemme joutuneet toteamaan, että teitä tutkitaan nyt Olafin taholta. On joukko henkilöitä, jotka ovat myöntäneet esimerkiksi Jose Manuel Soria, Manuel Noix, jotka ovat myöntäneet eh, jälkikäteen nyt sitten, että heillä oli yhteys näihin panama paperihyyrityksiin Te ette tätä kuitenkaan vielä ole myöntänyt Joten älkääpäs nyt sitten yllättäkö meitä ihan ihan viime hetkellä, kun varmaan joudutte kuitenkin myöntämään tämän. Ja sitten teidän läheinen perheenjäsenenne on, hänen allekirjoituksensa löytyy myöskin näistä papereista, joten komission jäsenenä ää, kaikella kunnioituksella ää, teidän pitäisi mielestäni erota, jos teillä on tällaisia suoria kytköksiä, jotka olette kiistäneet. Olen kiitoksia, hyvä kollega. Ah, wonderful, thank you. Okay. Yes. Well, thank you all of you for your questions. Kiitoksia kaikista näistä kysymyksistä. Aloitan nyt edustaja Rubikista. We will have to, to put uh, a very complicated regulation uh, on CO2 emissions. Meidän täytyy bussien ja autojen hiilidioksidipäästöjä käsitellä. Tämä on melkoisen monimutkainen asia. Meidän täytyy olla kustannustehokkaita ja säilyttää autoteollisuuden kilpailukyky ja työpaikat. Tämä teollisuus ei vain valmistusteollisuus, vaan kaikki osia valmistavakin teollisuus on eurooppalaisen taloutemme kaikkein tärkeimpiä sektoreita, joten meidän täytyy tarkkaan näitä ongelmia tarkastella. Meillä täytyy olla myöskin kaiken kattava lähestymistapa. Kyseessä ei ole vain standardit autoille, kyseessä on liikenteen hallinta. Kyseessä on se, kuinka kaupungin liikennevirtaa hallinnoidaan ja kuinka me hoidamme siirtymään hiilittömään liikenteeseen. 20 vuodessa polttomoottori katoaa kehityksen vuoksi. Me olemme monia teknologioita testanneet teollisuudessa. Olen tarkastellut, kuinka pitkälle kautta pääsisi ja myöskin tarkastelleet että kustannustehokkuutta. Tämä liittyy myöskin hyvin läheisesti hiilidioksiditavoitteisiin. Niiden täyttäminen vaatii sähköistä liikennettä. Ja auton valmistajat tarvitsevat mandaatin sähköautojen valmistamiseen. Me emme voi vain vaatia, että 20 miljoonaa ajoneuvoa valmistavat, vaikka jokainen auto 3000 euroa tuottaisi tappiota. Ei näin voi toimia. Kysyntä täytyy luoda. Ja me tarvitsemme infrastruktuuria lataukseen, jotta voisimme kysyntää luoda. Nämä ovat kaksi saman asian eri puolta. Komissio tällä kertaa ei voi hiilidioksiditavoitetta määritellä ja sanoa, että kasvatetaan sitä nyt X grammamäärään asti. Meidän täytyy saada aikaan pienipäästöisiä ja nollapäästöisiä autoja. Niiden täytyy olla olemassa, mutta meidän täytyy tehdä mahdolliseksi se, että näitä ajoneuvoja käytetään, ja tähän me tarvitsemme latausasemia. Olipa kyseessä sitten sähkölataus, nopea lataus tai hidas lataus. To do, do different exercises. Komissiolla on eri töitä tässä yhteydessä me, meillä on energiatehokkuusdirektiivi ja energiadirektiivi rakennukselle me olemme korostaneet uusien rakennusten energiatehokkuutta. Meillä on kaapeleita uusissa rakennuksissa ja jos haluaa latausaseman, sen rakentaminen näiden kaapeleiden avulla viedään 2000 euroa yksityisissä rakennuksissa. Ja meidän pitäisi saada yksi parkkipaikka sähköautoa kohti. Me tarvitsemme latausasemia, jos haluamme sähköautot saada toimimaan ei vain kaupungeissa, vaan myöskin kun tämä on mahdollista suurissa keskuksissa ja kaikissa liikennepaikoissa näitä latausasemia täytyy olla. Ja myöskin suurella liikenneväylillä niitä pitää olla. Meillä on siis Euroopan liikenneinfrastruktuurin suuri suunnitelma, joka tätä kehitystä haluaa tukea. Toisaalta me emme voi akkutaistelua hävitä. Meidän täytyy horisontti 20-20 ottaa sen mukaan. Meillä täytyy olla tarvittava rahoitus, jotta voisimme kehittää uuden sukupolven akkuja jotta voisimme tämän patteri akku tilanteen Euroopan unionissa purkaa ja jotta voisimme varmistaa kehityksen. Tämä on monimutkainen tehtävä. Meidän täytyy käydä vuoropuhelua valmistajien kanssa ja kehitystä tukea, sillä tätä akkutaistelua emme voi hävitä tulevan sukupolven akuista. Jo litiumin alalla valtavia määriä tehdään ulkomailla tehtäessä emme voi kilpailla heidän kanssaan, mutta seuraavan sukupolven akuissa voimme kilpailla. Edustaja Rubik, tämä tulee olemaan monimutkainen asia, mutta meidän täytyy tässä onnistua, sillä ilmastotavoitteet täytyy toteuttaa ja samaan aikaan teollisuuden täytyy toimia. Jotakin tulee tapahtumaan, mitä meidän tulee myöskin ennakoida. Polttomoottori jää olemaan mutta se pikkuhiljaa menettää sähkömoottoreille ja muille ratkaisuille tilaa. Tämä on aivan selvää. Ja sitten meidän täytyy tarkastella pätevyyttä. Teollisuustyöntekijät, jotka tekevät polttomoottoreiden parissa töitä, eivät äh, sähköaut- sähkölaitteiden äh, alalla olekaan yhtä päteviä. Tämä täytyy ennakoida ja meidän täytyy kouluttaa työvoimaa. Tämä on haaste, joka meillä on edessämme. Meidän täytyy tehdä hyvin selvä tasapainoinen ehdotus. Minä olen kaksi vuotta harkinnut sitä, kuinka voisimme tätä kehittää. Emme voi kiirehtiä. Tämä tulee tapahtumaan aivan viime vaiheessa, sillä tämä on hyvin monimutkaista. Kaikista asioista, joita olemme käsitelleet, ovat kaikki monimutkaisia, tämä on monimutkaisiin. Nika, Nika, Nika uh, what was, have, was uh, coming on. Um, uh, interconnections and, and, and finance, it was, it was put in there. Niin, rahoituksesta puhuttiin. Me tulemme keskustelemaan uusista rahoitusnäkymistä. Meillä on äh, ilmasto toiminnan virtaviimaistamista 20 prosentilla. Tämä tulee jatkumaan. Tulevaisuudessa rakennerahastot meillä on rahoitusta varten olemassa ja tämän lisäksi meillä on Junckerin investointisuunnitelma, jotta voisimme aina vain enemmän energiahankkeita rahoittaa. Tämä työ alkoi hitaasti, siinä oli hankaluuksia, mutta nyt me teemme rahoitusvälineen parissa töitä ja meillä on rahoitusalan aloitteita ja rakennerahastot yhäkin, mutta on selvää, että julkinen rahoitus siinä investoinnissa, jota energiaa kehityksessä tarvitaan, tulee vaatimaan myöskin yksityistä investointia meidän täytyy tarkastella tarkoitukseen sopivia energiatehokkaita ratkaisuja, niiden rahoitusta ja pitkän aikavälin vakautta. Siis pitkän aikavälin toimia, joka voi todeta, että seuraavat kymmenen vuotta meillä on toimintasuunnitelma ilmastoalalla, tiedämme mikä tilanne on, ja 15 vuoden suunnitelma ennakoitavuutta. Ja sitten sopimuksissa pyrimme tekemään mahdolliseksi sen, että projektien energiatehokkuutta voidaan kasvattaa. On, no, no, no. hm? on, rocks, on rocks. And rocks were, were rocks. Well, the idea of the, of the why do we need um, regional operation center? Um, Miksi me tarvitsemme alueellisia operatiivisia keskuksia? Tällä hetkellä sähköjärjestelmä on yhä yhteenliittyneempi uudistuvan energian ja energiamiksin vuoksi. Järjestelmiä täytyy hallinnoida kansainvälisellä eikä alueellisella tasolla. Nyt meillä on ollut menneisyydessä vapaaehtoista yhteistyötä, mutta meidän täytyy löytää uusi tapa edetä sillä – me olemme ryhtyneet toimiin, mutta tällä hetkellä toimet käynnistyvät vain silloin, kun tehokkaita ratkaisuja ei ole. Kaikki järjestelmän turvallisuuteen liittyvä alueellisissa keskuksissa, kun niillä tulee olemaan päätösvalta. Jotenkin sellaista, mikä ei reaaliaikaista operatiivisuutta kosketa. Kuitenkaan ROKS-keskuksilla on vastuuta ja Proxien TSOiden välillä on vastuu. Tämä on Euroopan unionin lainsäädännön mukaista ja myöskin nykyinen käytäntö olemassa oleva käytäntö, eli päätöksenteossa tämä yhteys on olemassa. Sitten esitin kysymys, edustaja Tosanovski esitti sen liittyen siihen, mitä tapahtuu, jos me kasvatamme tavoitteitamme. Meillä on sellainen talousmalli, jossa on ajateltu, että kustannustehokkuustaso on paras, kun meillä on uudistuvaa energiaa ainakin 27 prosenttia. Tämä on meidän datamme mukaan tilanne. On aivan selvä, että jos parlamentti kasvattaa kunnianhimon tasoa, uusia vaikutuksia koituu tästä ja niitä tulee käsitellä. Sitten edustaja Hivasi, kun me mallinnamme asioita, todennäköisesti me olemme ottaneet uudistuvan energian hintoja, sellaisia hintoja, jotka eivät olleetkaan nykytason mukaisia. Me olemme pyytäneet nyt ajantasaista arviota vaikutusten arvioinnin uudistuvan energian kulujen osalta aivan uusimpien hintojen mukaisesti, jotta voisimme vaikutukset arvioida. Me tämän arvioinnin siis teemme, mutta komission ehdotus pysyy sellaisena kuin se on. Se on nyt työn alla käsittelyssä, siihen tehdään tarkistuksia. Parlamentti tulee myöskin näitä tavoitteita käsittelemään ja me tulemme sitten uuden senaarion mukaisen arvioinnin tekemään, niin parlamentti saa kaiken tiedon käyttöönsä. Tämä arvio, jonka teemme saatetaan valiokunnan puheenjohtajalle tietoon, jotta valiokunnan jäsenetkin saavat nämä tiedot. Ne tulee sitten ähm, äh, yhteen liittyviin nämä yhteenliityntäpisteet ovat aina hankalia, ne ylittävät rajoja. Tai välillä niitä on samankin maan sisällä. Tätä on tietenkin vaikeampi ymmärtää. Ymmärrän kyllä vaikeudet, joita meillä on aluehallinnon äh, tasolla, jos Ranskasta Espanjaan halutaan pyräneiden yli saada yhteys toimimaan ja sitten tulee vetää voimalinjoja vuoren läpi. Mutta nyt kun meillä on Ranskan ja Espanjan välillä Akitaniassa kaapeliyhteyksiä, niin tämäkin on mahdollista. Valtien maissa meillä on sitten synkronisoituja energiayhteyksiä. Siellä voidaan päättää kulku pohjoiseen tai Puolaan päin. Nämä asiat eivät ole koskaan helppoja, mutta komission mielestä ne ovat ensiarvoisen tärkeitä. Ja minä kaiken mahdollisen työn omistan sille, että jäsenmaiden kanssa keskustelun ja varmistan, että nämä verkkoyhteydet ovat olemassa ja että ne ovat tasapainoisia ja siellä on uudistuvaa energiaa. Me tarkastelemme, kuinka tämä 15 prosenttia voisimme saavuttaa nykyisten ongelmien niistä huolimatta. Tämä on hyvin monimutkainen ja hyvin poliittinen kysymys. Ja nyt tilannekin on uusi. En tiedä, mitä tapahtuu, mutta minä olen vain neurokomission jäsen ja Tämä on kantani tässä asiassa. Ilmatilaan liittyen paremmin järjestetty ilmatila tietenkin vähemmän polttoainetta vaatisi, vähentäisi polttoaineen käyttöä ja päästöjä. Sitten meillä oli vielä yksi kysymys. It's, it's, it's, it's very clear that tässä yhteydessä on hyvin selvää, että menneisyydessä, kun meillä oli vuoden 2009 kaasu katkos, kun kaasun jakelu siis tullaan katkesi. Ryhdymme tarkastelemaan Euroopan unionin rahoituksen käyttöä energiaturvallisuuteen ja jakeluun. Me tulimme tätä jakeluvarmuutta siis tarkastelemaan kaasumarkkinoille. Mutta kaasun ja sähkön välinen tasapaino on muuttumassa yhä tärkeämmäksi. Me tarvitsemme hyvin suuria investointeja sähköön, uudistuvan energian, energiatehokkuuteen, energiaverkkoon, eli erilainen kuva tulee olemaan kaasu, joka sai paljon investointeja infrastruktuuriin, alkaa olla hyvin erilaisessa tilanteessa. Ja kun me näemme asiantuntijoiden arvioita, näemme tämä myöskin tulevissa projekteissa, mutta meillä oli suuri energiakriisi vuonna 2009. Euroopan unionin energiavarmuutta tulee parantaa. Meidän täytyy toimia, meidän täytyy saada aikaan projekteja, ja tämä eteläinen käytävä saada toimimaan. Meidän täytyy tarkastella myöskin itäistä aluetta. Ja henkilökohtaisesti nyt sanon samoin kuin muissakin valiokunnassa niin olen sanonut minä täysin komission jäsenten käytännön säännöstöä kunnioitan. Kiitos. Paljon kiitoksia, hyvä komission jäsen. Komissaari Kaneet, halusin saada vastauksen metaaniin unohdit ilmeisesti. On the methane, as you see. Metaanikysymyksestä, kuten näette, Tässä asetuksesta yksi toimialoista, joka on mukana, on maatalous. Siellähän metaanipäästöt ovat todella suuria. Kun jäsenvaltiot siis tekevät ilmasto- ja energia niin ne tulisi sanoa, mitä kaikilla eri toimialoilla tehdään mukaan lukien maatalous ja mukaan lukien metaani. Ja komission täytyy sitten arvioida, ovatko toimet riittäviä. Tällä hetkellä emme ole luomassa mitään erityistä metaanistrategiaa, sikäli kun tiedän. eikä yksikköni niin siis ole sellaista valmistelemassa. Mutta ilmastotoimintasuunnitelmassa seurataan metanikehitystä. Mutta jos muualla kuin missä sanotaan toimintaa, niin saattaa olla tietysti, että siellä jotain tehdään. Okay. Uh, thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia. Of next. Nyt seuraavat puhujat. seuraava puhuja puhuja. Seuraavalla puhujalistalla on melkoisen paljon nimiä, joten pyytäisin, että ette ylitä kahta minuuttia edustaja Roel. Pari kysymystä. Ensinnäkin, kun sanotte, että laskette uudelleen tehokkuuden ja uusiutuvien osuuden niin äh, mistä nykynumerot sitten tulevat? Ovatko ne olleet ihan sattumaa äh, vai onko, ovatko ne perusteet? Kuten sanotte, että laskemme nyt uudelleen äh, kaiken. Jos parlamentilla on eri luvut, niin sitten on. Siis mitä tämä nyt tarkoittaa? Toiseksi sanoitte, että 10 prosenttia pysäköintipaikoista muilla kuin asuinalueilla olisi latauspisteille. Mm, kun ajatellaan nyt vaikka supermarketin piha, eihän siellä olla kuin puoli tuntia, eli tarvittaisiin tällaisia pikalatauspisteitä. Ei tämä silloin maksa 2500 per latauspiste, vaan 25-30 000, koska silloin tarvitaan Äh, äh, tällaisia pikalatauspisteitä. Tuohan on ihan roskaa, mitä te puhutte. Kuka nyt jättää sinne supermarketin parkkipaikalle autonsa viideksi tunniksi, kun ostosten tekemiseen menee murtoosa tästä ajasta? Ja jos te rakennatte joka supermarketin pihalle viisi latauspistettä, niin näiden latauspisteiden äh, rakentaminen ja myös sähkönkulutus maksaa yhtä paljon kuin koko tämän supermarketin sähkönkulutus kaiken kaikkiaan. Onko tämä hyvä ajatus mielestänne? Paljon kiitoksia. Varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Děkuji. Eh, těch otázek trošku. Kiitoksia. Minulla on lisäkysymyksiä. Ensinnäkin 32 amperin pistoke lyhy, eh, hitaisen lataukseen. 64 amperia taas sitten menee tähän nopeaan lataamiseen. Sitähän tavallisessa eurooppalaisessa taloissa ei ole. Hyvin usein maksetaan nimenomaan sulakekoon mukaan. Mutta tämä on normaali rakenne sähköautoissa. Sitten eh, verkkojen Eurooppa-aloite. Kun puhutaan kaasuputken liittämisestä pohjoinen etelään, mm, onko todellista mahdollisuutta näiden kahden Euroopan unionin yhdistämiseen? Sitten äh, päästötavoitteet. Meillä pitäisi olla tavoitteita ei pelkästään hiilidioksidipuolella, myös muissa päästöissä, kuten esimerkiksi PM10 ja niin poispäin. Sitten matalapäästöiset autot. En ole nähnyt mitään vetykennoista puhuttavan. Yhdeksässä suuressa kaupungissa eh, Euroopan unionissa tehdään kokeita vetylinja autoilla Tämä on tärkeää, mm, koska tiettyjä tehtaita otetaan pois käytöstä, koska ky- kysyntää ei enää riittävästi ole, mutta niitä voitaisiin käyttää vetykennojen tuottamiseen. Hiilidioksistandardit. Haluaisin tietää, miten ne teknisesti asetetaan, sillä tämänhetkinen ö, tilanne on aika sattumanvarainen. No sitten aurinkoenergia. Minusta meillä pitäisi olla velvoite siihen, että meillä olisi jonkunnäköinen varaenergialähde. Ainahan ei ole aurinkoa, sama kuin ketuulienergia. Alueelliset blokit. 16 maata Keski- ja Itä-Euroopassa, joilla on korkea voltti-infrastruktuuri vapaaehtoispohjalta. Byrokraatti, joka asia tunne ollenkaan, asettaa säännöt, se on ihan katastrofaalista ja se tuhoaa koko verkoston metaani. Aiotteko vaatia, että lehmät eivät tuota metaania? Jos aiotte näin tehdä, niin olette ihan hullu. Metaanin niin puhdistaminen, vesikeskusten puhdistaminen, mutta ei tässä sen enempää. Kolme kysymystä kahdessa minuutissa, 30 sekunnissa. Seuraava puhuja eh, Blanco Lopez, olkaa hyvä. Muchas gracias. Kiitos. tässä päivänä eräänä Tran valiokunnassa kuulimme, että Yhdysvaltain presidentti on vetäytynyt Pariisin ilmastosopimuksesta, mutta voimmekin nähdä, että tämä on todellinen mahdollisuus Euroopan unionille, koska näin me voimme olla maailman johtaja ähm, vähähiilisyyteen äh, no, äh, ja nollapäästöihin äh, pyrittäessä ja nyt totesitte, että mitä pikimmin tämä paketti tullaan myös täytäntöön panemaan. On uusia tavoitteita, jotka liittyvät maailmanlaajuisen tavoitteeseen, että vuoteen 2050 mennessä voitaisiin luopua hiilen käytöstä kokonaan ja komissio ja muut tahot toimivat. Ja sitten äh, myös G7 on tässä tietenkin liikkeellä ja sanoisin, että ää, ähm, äh, voisiko komissio ehkä kiirehtiä tiettyjä ää, äh, asioita, e- esimerkiksi sähköautojen akkujen kehittämistä käsittelyä, koska nyt todella emme Trumpiin ja hänen hallintoonsa voi luottaa enää missään. Ja pyytäisinkin komission jäsen teiltä, että näinä aikoina kulkisitte rinnallamme, jotta tekisimme tavoitteista kunnianhimoisempia kuin alun alkaen verrattuna esimerkiksi Pariisin sopimukseen. Euroopan parlamentti käynnistää juuri tänään keskustelut hankkeista, jotka menevät pidemmälle kuin komission alkuperäinen ehdotus, mutta jo yhteinen on tavoitteemme nyt joka tapauksessa on, eli Pariisin täytäntöönpano. Kiitos. Paljon kiitoksia kollegat näistä huomioista. Olkaa hyvä seuraava puhuja. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvä, kiitoksia komission jäsen. Olitte yksityiskohtainen, kuten aina minä olin AMIAS-tapahtumassa, joka käsitteli energiasiirtymän alueellistamista ja siksi en ollut aluksi paikalla. Tässä yhteydessä haluaisin komission jäsen Kanjalta tiedustella, mitä komissio voi tehdä ja mitä me voimme tehdä, jotta saisimme paikallista ostoja tavoittelemme, muutoin emme tavoitteitamme saavuta. Toisekseen te sanoitte, että voitte arvioida tavoitteita ja päivitetyn tiedon antaa, kun teillä se on, mutta mainitsitte myöskin, että eräissä asioissa tulee edetä hitaasti. Ottaen huomioon, minkälaisia aikatauluja olemme itsellemme asoittaneet, olemmeko me liian nopeasti pyrkineet toimimaan ja saavuttamaan nämä aikarajoitteet. Emme ole ottaneet hitaampia hallituksia ja muita sidosryhmiä mukaan. Pitäisikö meidän näin tehdä sen sijaan, että yritämme vain runnoa jotakin aikataulua läpi yksin? Tämä on hiukan huolestuttava. Sitten kolmas kysymys, että puhuitte kansallisista toimintasuunnitelmista ja meillä on yleinen eurooppalainen tavoite ja kansallisia tavoitteita, mutta kuinka näitä asioita tullaan vertailemaan jäsenmaa kohtaisesti yksitellen? Haluaisin tietää, kuinka tämä toimii. Kiitoksia. Paljon kiitoksia kaikesta hienosta työstänne. on on Seuraavaksi edustaja Zorinio. olkaa hyvä. Sr. Presidente, Sr. Comissário, dizem que os últimos dois dias em Bruxelas foram dos mais quentes da década. Kiitos eh, puheenjohtaja. Tässä nyt ovat. Umidade, ventos cruzados ajudaram a provocar. Ja kun ajatellaan tätä kuumuutta, kosteutta, eh, niin tällähän kaikella on ollut aivan järkyttävät vaikutukset eh, nyt sitten esimerkiksi minun maassani metsäpalojen muodossa. Ja nyt sitten Yhdysvaltain ää, äh, toimi onkin irtautua kansainvälisestä ilmastosopimuksesta. Meidän täytyy tehdä kaikkemme huolehtiaksemme siitä, että ilmastosopimus toteutuu. Itse olen energiahallintopaketin varjoesittelijä ja on äärimmäisen tärkeää, että että aivan täysin sopeutamme toimemme Pariisin sopimukseen, koska jos näin ei ole, niin sitten menetämme koko uskottavuutemme poliittisella tasolla. On hyvin tärkeää, että kansalaiset voivat uskoa meihin ja meidän sitoumuksiimme ja siihen, että me toden totta taistelemme ilmastonmuutosta vastaan. Euroopan parlamentin mietintö tulee olemaan juuri tämän suuntainen. Ja Äh, voimmeko me nyt sitten äh, laskea myös komission tuen varaan niin, että energiahallinto todella pitää kiinni äh, Pariisin tavoitteista? Kiitos. Yeah, uh, thank you. Kiitoksia. Vielä kaksi puhujaa listallani. Kollega Turmes. Merci. I think, uh, Commissioner, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minusta, komissaari, Euroopan sitoumuksen mittari on maanantaina. Siis eurooppalainen sitoumus mitataan maanantaina, kun ke- keskustellaan energiatehokkuuslainsäädännöstä ja esitti hyvin sitoutuneen puheenvuoron tiistai-aamuna. Käsittääkseni meillä on nyt Malta puheenjohtajavaltiolta uusi teksti ja meillä on mahdollisuus myös päästä maanantaina sopimukseen, mutta vielä yksi suuri maa, jonka tunnette parhaiten, Espanja, joka periaatteessa ei ole hyvällä puolella tässä suhteessa. Keskustelin myös Espanjan ministerin kanssa, joka sanoi, että Espanjan hallitukselle suurin kompastuskivi ovat Eurostatin tilinpitosäännöt. Voidaanko Espanjalle vakuuttaa että tässä suhteessa edistytään ja että ongelma voitaisiin ratkaista pian? Olin samassa kokouksessa Seanin kanssa ja Tämä rankaisee kaupunkeja myös voimakkaasti, tämänkaltaiset tilinpitosäännöt, jotka liittyvät teho- energiatehokkuuteen. Toinen kysymys. Meillä on kaksi Espanjan ja Portugalin Ranskaan asti ulottuva verkosto ja toinen on Irlanti-Ranska. Kävin siirtoverkkojen operaattorin luona tällä viikolla. Sanottiin, että jos nämä kaksi kaapelia, niin niiden, otan käyttöön, niin niiden arviot ovat negatiiviset. Markkinoilta ne siivät eivät tule. Ja ongelma näyttäisi olla se, että vaikka ne voisivat saada rahoitusta ja Euroopan välineestä, niin jos kustannushyötyanalyysi on kielteinen, niin eikö tämä ole hieman absurdi tilanne? Olemme luoneet Verkko Euroopan välinen, jonka avulla on tarkoitus auttaa Espanjaa ja Portugalia pääsemään yhteyteen Mantereen kanssa ja samoin Irlantia pysymään yhteydessä Mantereeseen silloin, kun britit lähtevät seilaamaan Texasia kohti. Niin eikö tämä kustannushyötyanalyysi ole siinä mielessä tärkeä, kun otetaan huomioon ja hyödynnetään verkko Euroopan välinettä. Paljon kiitoksia, hyvä kollega. Käsittääkseni minäkin voin yhden kysymyksen esittää. Minun kysymykseni, hyvä komission jäsen, koskee uutta markkinasuunnittelua kaasualalla, sillä me tarvitsemme molempia markkinoita, sähkö- ja kaasumarkkinoita energiatehokkuudessa. Ja olen käsittänyt, että tämä tapahtuu jo tämän vuoden lopulla tai ensi vuoden alussa. Ja tässä suhteessa, aivan kuten muutama kerta jo olemmekin keskustelussa todenneet, te haluatte uuden oikeudellisen puitteista neuvotella North Streamin osalta North Stream 2. Kysymykseni on se, kuinka ja koska te aiotte parlamentin jäsenille antaa sen oikeudellisen pohjan, kun komissio on todennut, että kolmas energiapaketti ei tätä North Stream kysymystä täysin kata. Ja te olette neuvotelleet uudesta oikeudellisesta puitteistosta. Onko sielläkin tavalla heikompi kuin kolmas energiapaketti? Eikö tämä tarkoita sitä, että epäreilua tukea Nord Stream 2-projekti saa komissiolta? Sillä meidän käsityksemme mukaan kolmas energiapaketti ja Nord Stream 2 pitäisi täysin kattaa myöskin Itämeren alueella, erityisesti siksi, että osittain tämä kaasuputki kulkee Euroopan unionin aluevesillä. Tämä oli siis minun kysymykseni, kuinka nämä kaksi markkinaa siis sovitetaan yhteen ja sitten kolmas energiapaketti. sen soveltaminen kaikkiin asioihin Euroopan unionissa. Hyvä komission jäsen. Colleagues. Onko täällä vielä muita kollegoja, jotka haluaisivat esittää kysymyksiä? Aloitan tästä viimeisestä. Käytiin pitkää keskustelua sen arvioimiseksi, soveltuisiko kolmas energiapaketti offshore-osioon. Voidaanko sitä selvästi soveltaa siihen? Me pyrimme ottamaan kaikki kolmannen osapuolen pääsyn, avoimuuden ja niin poispäin mukaan tähän. Ja silloin kun hankkeeseen ryhdyttiin, niin se oli sekoitus, koska osittain oli mukana Gazprom ja osittain eurooppalaisia osakeomistajia. Todella kaupallinen hanke siis. Tai niin sanottu kaupallinen hanke. Mutta oikeuden yksikkö oli sitä mieltä, että kolmas energiapaketissa ei ollut säännöksiä, jotka soveltuisivat kaasuputkistoon, jossa sisääntuloaukko on kolmannessa maassa ja ulostuloaukko Euroopan unionissa. Tästä syystä teemme kahdenlaisia asioita tällä hetkellä. Yksi on se, että meidän täytyy muuttaa lainsäädäntöämme varmistaaksemme, että kaikki säännökset ovat sovellettavissa offshore-osion. Toisaalta pyydämme mandaattia neuvotteluiden avulla. siinä tapauksessa Nord Stream rakennetaan, niin se olisi mukana tässä paketissa – ja parlamentti olisi mukana sitten mandatissa ja suuntaviivoissa. Mutta emme vielä tiedä, hyväksytäänkö se vai ei. Oikeuden yksikkö toteaa, että tähän ei voi syntyä kuitenkaan juridista tyhjiötä, sillä se ei saa olla kaasuputkistoita jota pelkästään venäläisellä lainsäädännöllä. Tiedätte tarkalleen, mitä mieltä olen Nord Streamista. Ja kun tässä tarkastellaan tätä säännöstelyä ja sitä, millä tavalla energiamarkkinoita on säännöstelty, niin kaasumarkkinoilla meillä samankaltaista kehitystä ei ole kuin sähkömarkkinoilla. Olemme käynnistäneet tutkimuksen – jossa on tutkittu sitä, miten hyvin tämänhetkinen kaasupuitteisto toimii ja miten se toimii tulevaisuudessa ja on pyritty kehittämään tulevaa yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Tutkimuksen lopputuloksesta riippuen pohdimme siis sitten, että onko markkinasääntöjen uudistaminen tarpeen. Sillä se ei löydy tästä työohjelmasta. Mutta se on todennäköisesti asia, jota meidän täytyy pohtia. Sitten nämä latauspisteet ja virta. On selvää, että meidän ehdotuksemme, kun puhutaan näistä lopullisista latauspisteistä, niin tässä viitataan vaihtoehtoista polttoaineiden direktiiviin. Sekä tavalliset että korkea voimaiset pisteet ovat latauspisteet tarjoavat noin 22 kilowattia olettava oikeassa siinä, että näille korkeavuotisille latauspisteille on paljon kysyntää. Jos kysyntää on, niin kyllä joku tämän palvelunkin tarjoaa. Siis sitä liike, sitä liike-elämässä on kysymys. Se, mitä me teemme, on, että sanomme, että jos joku haluaa tehdä päätöksen ladata autonsa kotona, suurin osa. Tietysti niissä rakennuksissa, joissa on parkkipaikat. Julkisilla paikoilla olisi kahden tyyppisiä latauspisteitä. Mites tämä nimi nyt onkaan, jos meillä on tällainen tavallista verkkovirtaa käyttävä latauspiste supermarketissa vaikka, niin silloin akku ei tule aivan täyteen, vaan on riittävästi, että pääsee kotiin. Se on eri asia kuin kun mietitään vaikka moottoriteitä tai suuria teitä. 400 kilometrin siirtymiä Silloin tarvitaan nopeita latureita. Kotona taas voi ladata hitaammin. Tämä on kuitenkin tärkeää, sillä kaikki sanovat, että me otamme sähköä käyttöön, mutta niitä ei voida ottaa käyttöön ilman, että meillä on latauspisteitä. Meidän täytyy niitä kehittää. Ehkäpä. Kun jäsenvaltiot tukevat, Euroopan unioni tätä tukee, kaikki tukevat tätä. Meidän täytyy kuitenkin kehittää infrastruktuuria. Muussa tapauksessa ollaan ihan jumissa, eikä päästöjä kyetä vähentämään yksinkertaisesti vai pienentämällä hiilidioksiditavoitteita. Sillä valmistajat eivät voi mitenkään saada aikaiseksi huomattavia vähennyksiä ilman, että riittävästi sähköautoja tulee teille. kustannushyöty prosenttiosuudesta. Atenan yliopisto on tehnyt simulaatioita ja kustannusolettamukset pohjautuvat viimeisimpään tietoon Ja komissikon asia tutkinut, eh, meille on tietoon tullut se, että eroja saattaa olla kustannuksissa. Ja meitä on pyydetty arvioimaan tilannetta, jossa tämänhetkiset viimeisimmät hinnat ovat olemassa. 13 prosenttia energiatehokkuus ja 30 prosenttia uusiutuvia energialähteitä tai 33, 35, 45. Olen pyytänyt yksikköni katsomaan tätä ja tarjoamaan meille tätä relevanttia tietoa. Olen pyrkinyt menemään mahdollisimman pitkälle komissiossa, jotta löydettäisiin kompromissi näissä ehdotuksissa, joita olen esittänyt. Jopa sen lisä, lisäksi, mitä Euroopan neuvostossa todettiin energiatehokkuudesta. Eli kun parlamentti äänestää tästä asiasta ja menee sitä kolmikantaneuvotteluihin. Niin silloin se nähdään, että mitkä minun tuntemukseni ovat. Mutta minä olen aina kunnianhimon ja kustannustehokkuuden puolella. Kaikkein kunnianhimoisemmat tavoitteet, jotka ovat toteutettavissa teollisuudelle, jotka ovat luotettavia. Henkilökohtaisesti olen niin varma, että innovointi menee juurikaan sen nopeammin kuin mitä poliitikot asettavat tavoitteitaan. Sillä meillä on suuria kustannuslaskuja tulossa. Ja kun puhun tietysti matalista päästöistä tai nollapäästöistä, en mainitse pelkästään sähköautoja. Myös vety ja polttoainekennot ovat tärkeä osa tätä. Turmesin kysymys. Me työskentelemme siihen suuntaan, että saamme uudet tilinpitosäännöt mahdollisimman nopeasti käyttöön heinäkuun aikana. Koko vuoden olen tätä asiaa työstänyt, sillä jos energiatehokkaita ratkaisuja voidaan intensiivisesti tuottaa, niin silloin päästään aivan eri tasolle Euroopan unionissa. Ja lisäksi meillä on mahdoll- suuria mahdollisuuksia työpaikkojen luomiseen. Energiatehokkaiden hankkeiden hyöty on siinä, että ne ovat pieniä hankkeita, ne sopivat pk-yrityksille ja ne luovat paljon työpaikkoja tuolla kentällä. Eli me tuemme niitä. Spook. Niin, tämä merkitsee Espanjalle. Te olette keskustelleet Espanjan hallituksen kanssa jos me Eurostat asia ratkeaa, niin onko kaikki kunnossa maanantaina? Puheenjohtaja, älkääpäs nyt Turmes käyttäkö puheenvuoroa ilman lupaa. Niin, komissari. Me olemme keskustelleet asiasta ja olemme pyrkineet vakuuttamaan ihmiset siitä, että suuntaviivoja noudatetaan ja että olemme pyrkineet näyttämään niiden hyödyt. Työskentelemme yhteistyössä näiden sääntöjen parissa mahdollisimman nopeasti. Aina ongelmia on, mutta me kyllä tässä taistelemme. Toinen kysymys. Jos sanotaan, että joskus kustannushyöty ei ole selvä yhdessä osiossa, mutta useissa tapauksissa on kaksi eri elementtiä, kustannushyöty ja myös toimitusvarmuus, joka pitää myös ottaa huomioon. Ne täytyy tasapainottaa. Olette oikeassa. Joskus kuitenkin on sellaisia hankkeita, jotka täytyy toteuttaa. Ja sitten meillä on hallinnollisia rajoitteita, jotka niihin vaikuttavat. Edustaja Sorinio. Pahoittelen dramaattisia tapahtumia Portugalissa, ihmisenkin menetyksiä naapurimaan asukkaana tunnen, että olemme myöskin saaneet kärsiä näistä tulipaloista ja kyseessä ovat tapahtumat, jotka tekevät erittäin surulliseksi ja meidän täytyy tehdä läheistä yhteistyötä, että voimme tukea toisiamme näissä asiassa osoittaa solidaarisuutta, eurooppalaista solidaarisuutta, jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta. Kaikki ymmärrämme sen vaikean tilanteessa. Portugali on ja tietysti globaali lämpeneminen vaikuttaa meidän alueisimme, Joku sanoi, että tässä on kuumin kesä pitkään aikaan, mutta Välimeren maissa todella kärsitään näistä vaikutuksista. Hallinto on varmasti kaikkein tärkein osa, joka meillä on käsillä. Ja tuo hallinnointi on perustavanlaatuisen tärkeää. Jos on kansalliset tavoitteet, niitä on helppo seurata. Jos ei seurata, niin se on rikkomus. Mutta jos on sitovat tavoitteet, niin silloin pitää katsoa, mikä tuo kunnianhimotaso on, joka jokainen jäsenvaltio kykenee toteuttamaan. Eli hallinto on tässä suhteessa tärkeää. Parlamentti hoitaa näitä molempia kansallisia sitovia tavoitteita ja neuvosto on mukana, mutta ajatellaanpa esimerkiksi, mitä tapahtuu kuljetuksen, liikenteen, maatalouden, rakennusteollisuuden parissa. Siellä meillä on paljon sitovia tavoitteita, mutta meidän täytyy tässä hallinnossa katsoa, millä tavalla edistystä saadaan aikaiseksi. Eli hallinnointi on äärimmäisen tärkeää. Komissiossa matka on ollut vaikea, koska alussa oli jonkunnäköistä hallintoa. Halusimme vahvempaa ja tiedän, että turmessa tekin pyryitte siihen. Olen aika varma siitä, että saamme sellaisen aikaiseksi, joka on on Pariisin sopimuksen mukainen. Hallinto, joka on otettu käyttöön, on sellainen, että tämä viisivuotisaikakausi otetaan mukaan suunnitteluun ja katsomme sitten tuota tavoitetta viiden vuoden välein. Ja tässäkin edetään Pariisin sopimuksen mukaisesti. Eli ollaan aika varma, että se on perustavanlaatuinen väline, koska se pohjautuu kansallisiin energiasuunnitelmiin ja näihin viisivuotissykleihin, joita Pariisin sopimuksesta löytyy. Euroopan unionilla on erinomainen väline sen tavoitteiden täyttämiseen ja myös pitkän aikavälin tavoitteiden täyttämiseen. Tämä on tietysti hyvin monimutkaista, kaikki osiot tässä keskustelussa ovat äärimmäisen monimutkaisia. Nyt Maltan, Maltan kompromissi on ollut tärkeässä asemassa. Infrastruktuurin vähentäminen, hyödyntäminen, melkein 95 prosenttia siihen mitä, verrattuna, mitä me olemme ehdottaneet, mutta olen varma, että saamme sellaisen hallintosäännöstön, joka on tärkeä. Ja että kykenemme noudattamaan niitä sitoumuksia, joita YK on ilmastoyleissopimuksen ja Pariisin sopimuksen puitteissa olemme tehneet. Komission jäsen, kiitoksia keskustelusta. Tämäpä oli kattava ja syväluotaava keskustelu. Kiitos vastauksistanne, kiitos myös alustuspuheenvuorostanne. Olemme varmoja siitä, että piakkoin tapaamme jälleen, joten äh, kiitos tästä vierailusta ja kollegat. Nytpä siirrymme sitten esityslistalla seuraavaan kohtaan. Ja ehkäpä kollega Paul Rybich voi nyt jatkaa täällä puheenjohtajana, koska minulla on muita velvoitteita ja ymmärtäisin, että Jaromir, äh, sinulla ei ole nyt mahdollisuutta minua korvata varapuheenjohtajana ominaisuudessasi. Who's the lady of the mesa? The, was not the mesa. The lady was of mesa. Ich möchte mich äh, recht herzlich auch noch beim Herrn Kommissar. Minäkin haluan vielä puolestani kiittää komission jäsentä lämpimästi. Ähm, hienoa, että näin varhaisessa vaiheessa pääsimme keskustelemaan asiasta ja nyt siirrymme sitten esityslistalla seuraavaan kohtaan, nimittäin kohtaan 15. Kyse on äh, eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä. Tämä on uudelleen laadittu toisinto. Nyt me käymme sitten keskustelua tästä aiheesta. 6. helmikuuta e- esittelijä Del Castillo jo esitteli asian meille ja 23. maaliskuuta keskustelimme siitä. Tarkistuksia on 1700 ja mielenkiintoista on se, että myös kulttuurivaliokunta ja kansalaisvapauksien valiokunta ovat tehneet koko joukon tarkistuksia. Ja nyt voimme mennä asiaan ja antaa edustaja Del Castillolle puheenvuoron. Olkaa hyvä, esittelijä. Very much, um, chair. And... Uh, Kiitos, puheenjohtaja. Ehkäpä sallitte, että aloitan. Voin puhua aika lyhyesti, koska mehän olemme käyneet tätä keskustelua aiemminkin. Kaikki tietävät, kuinka tärkeä tämä asia on Euroopan taloudelle, Euroopan yhteiskunnalle äh, mm, monessakin asiassa, kun ajatellaan digitaalisen teknologian hyödyntämistä, ajatellaan äh, verkkoyhteyksiä, ajatellaan yhteyksiä. No sitten komissio tekee ehdotuksen, puhuu juuri infrastruktuuriulottuvuudesta ja siitä, että tarvitaan jopa 100 miljardia euroa, jotta voidaan korkean kapasiteetin infrastruktuureja kehittää. Ja tällä on tietenkin myös vaikutus sitten siihen sääntelykäsittelyyn, jota me nyt täällä ajamme. Ja hyvin pitkän aikavälin investoinneistahan tässä on kyse korkean kapasiteetin verkkoihin ja tietenkin ylipäätään IT-viestintään. Halusin vain muistuttaa tästä asiayhteydestä, päätavoitteista, joita meillä on tämän asetuksen käsittelyssä. Aivan ensin täytyy kyllä esittää kiitokset. Kiitos kaikille toimijoille, tietenkin ennen kaikkea varjoesittelijöille. Kaikki varjoesittelijät ovat antaneet hyvin myönteisiä Äh, panoksia äh, heidän äh, suhtautumisensa koko prosessiin on ollut hyvin myönteinen. Olemme käyneet, ja minä olen saanut heiltä hyvin älykkäitä, mielenkiintoisia ehdotuksia, ja me olemme varmaan hyvin pitkälti samoilla linjoillakin. Kaiken kaikkiaan voin todeta, että tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen työ tähän asti ja tekninen tiimi, joka on ollut apunamme, eli meidän poliittisten ryhmiemme avustajat, omat avustajamme ja tietenkin ITREN sihteeristö ovat tehneet erinomaista työtä. Äh, tätä haluan ehdottomasti korostaa. Ja nyt voisin äh, kertoa pääkohdista. Ensinnäkin aikataulu oli sellainen, että tarkoitus oli 11. heinäkuuta käsitellä IMKolla oli 22. heinäkuuta asti aikaa. IMKO pyysi lykkäystä, koska he eivät äh, onnistuneet pitämään aikataulusta kiinni. Eli nyt loppujen lopuksi IMKO äänestää 4. syyskuuta ja me äänestämme 11. syyskuuta tästä valiokunnassa. Eipä se nyt sinänsä mitään haittaa. Ehdimme kuitenkin äh, saada asian ajoissa pakettiin, kun tässä tämä kesätaukokin on välissä ja lopulliset päätökset äh, kuitenkin teemme tässä ennen kesätaukoa. Eli viimeinen varjoesittelijöiden kokous on sovittu pidettävän 11. heinäkuuta. Meillä on ensi viikolla vielä myös varjoesittelijäkokous ja se on nyt tilanne tällä hetkellä. No mitäs edistystä olemme saaneet aikaan? Edistys on nyt hyvin selkeää, mitä taajuuksiin tulee, ei epäilystäkään. Ja meillä on hyvin johdonmukainen ennakkokompromissiksi voisin sitä ehkä kutsua tässä vaiheessa. Kompromissihan se on sitten, kun kaikesta sovitaan. Eli tällainen vähän niin kuin ennakkokompromissi meillä on jo olemassa. Se sisältää kaikki nämä taajuus, kysymykset, taajuusulottuvuudet, taajuus ja pääsyhän ovat ne tärkeimmät kysymykset. Meillä on muuten myös korkean kapasiteetin verkko pakkomääritelmä määritelmä nyt sovittuna, se oli hyvin tärkeä kysymys, eli se, että mi- mihinkä tässä nyt pyritään. Ja kun meillä on tämä määritelmä, niin se on hyvin tärkeää, kun sitten puhutaan pääsystä verkkoon ja konkreettisista toimista. Voihan meillä olla kuinka hyvää määritelmä hyvänsä korkean kapasiteetin verkosta, mutta jos meillä ei ole välineitä ajaa sen toteutumista ja asetuksen täytäntöönpanoa ja houkutella investointeja ja antaa ennakoitavuutta ja oikeudellista varmuutta, niin itse määritelmä meitä sitten mihinkään vie. Mutta nyt meillä on tällainen ennakkokompromissi, tarkistus jo tosiaan tästäkin taajuuksista siis niin kuin sanoin, ja nyt keskitymme pääsyyn keskusteluissa. Tässä on muutama asia vielä, joista puhumme, kun puhutaan investointimallista ja puhutaan siitä, että miten komission ehdottamia välineitä käytetään, jotta voidaan stimuloida hyvin korkean kapasiteetin verkon toteutumista. Sitten on näitä symmetrisiä velvoitteita, on koko joukko seikkoja, myös muita mahdollisuuksia sille, miten tätä mahdollista äh, tilannetta, jossa kilpailua ei synny, äh, voitaisiin käsitellä. Euroopan laajuisestihan tällaista ongelmaa ei ole, ehkä jossain tietyissä yksittäisissä valtioissa. Ja nyt jatkamme varjoesittelijöiden kanssa tiivissä tiivissä yhteistyössä asian käsittelyä. Mutta nyt kun minulla on tilaisuus täällä valiokunnassa teitä kuulla, parhaat kollegat, niin minä kirjaan huolellisesti ylös kaiken, mitä te sanotte. Ja kommenttini ovat hyvin, hyvin tervetulleita, jotta kuulen teiltä, mitä mieltä te olette ja mitä mieltä olette ylipäätään tästä yleisestä lähestymistavasta. Kiitos paljon. Suuret kiitokset esittelijälle. Seuraavaksi Mia Petra Kumpulan naatte kaksi minuuttia SD. Thank you so much. Two minutes Paljon kiitoksia. Kaksi minuuttia on hyvin riittävä. Tämä esittelijän alustus oli erittäin hyvä. Minä voisin ehkäpä vain lisätä tähän jotakin. Haluaisin kiittää esittelijää myöskin siitä, että olemme edenneet näin nopeasti. Neuvosto on ehkä hiukan hitaampinen, olen kuullut, ja myöskin ihmikö, joka halusi lisää aikaa. Joten mekin valiokunnassamme sitä sitten käytämme. Kaiken kaikkiaan haluaisin kiittää koko valiokuntaa. Meillä oli tuhat tarkistusta. Tämä tarkoittaa sitä, että ahkerasti koko valiokunta on tekstin lukenut ja uskoakseni tämä johtaa sellaiseen tulokseen, johon me tähtäämme. Me tähtäämme digitaaliseen infrastruktuuriin ja siihen, että tämä datatalous Euroopassa olisi mahdollinen. Tässä kontekstissa me emme toimi kuten tavanmukaista, vaan haluamme löytää jotakin parempaa, parempia tapoja kasvattaa hyvin korkean kapasiteetin verkkoihin suunnattavaa investointia ja myöskin tärkeää investointia, kuten esimerkiksi taajuusasioihin ja liiketoimintamalleihin ja pääsyyn, kuten mainittua. Kun puhumme markkinoista, haluaisin mainita, että kilpailu ja luonnollisesti kysyntä investointeja ajavat yli 20 eri ehdotusta Euroopassa digitaalisen innovaation alalla tämän osoittaa. 5G tulee toteutumaan hyvin paljon dataliikennettä tässä infrastruktuuriverkostossa tulee tapahtumaan, että minä en ole skeptinen tämän infrastruktuurin kysynnän suhteen. Se tulee toteutumaan, mutta poliitikkoina meidän täytyy varmistaa se, että Eurooppa ei digitaalisesti jakaudu enempää. Päinvastoin me haluaisimme tilanteen, jossa koko Eurooppa voisi olla digitaalinen markkina ja sitten meillä oli siis sähköiselle hallinnolle ja terveydenhuoltopalveluille ja uusille liiketoimintamalleille digitaalinen pohja on hyvin tärkeää, poliitikkoina tämän huomaamme. Tiedämme, että digitaalisia kuiluja syntyy. Täytyy muistuttaa siitä, että tämä on IMKON vastuualaa. Yleishyödylliset äh, palvelut tai ajatus siitä, että kaikilla pitäisi olla kohtuullisen hintaan nopea internetyhteys on myöskin osa tätä pakettia. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä on kaikille, ei vain innovoijille, investoijille, vaan kaikille. Yhteenvetona uskoakseni me etenemme nyt oikeaan suuntaan. Tarvitsemme jonkin verran säätelyä niin, että markkinat ovat yhä kilpailukykyiset eivätkä uudelleen monopolisoidu tämänkään jälkeen. Joo, ich herzlichen Dank. Äh, Kiitokset äh, edustaja Kumpula Naatri. Seuraavaksi Tosinovski, ECR. Olkaa hyvä. Ja naváží na to, co již bylo. Kiitoksia. Kyseessä on todella valtava paketti ja se on äärimmäisen tärkeä. Ja se merkitsee sitä, että siinä on myös paljon vastuuta. Sillä markkinat kehittyvät hirvittävän nopeasti – ja on vaikea määrällisesti katsoa, kuinka paljon rahoitusta tarvitaan. Siksi olen tyytyväinen siihen, että olen päässyt kompromissiin. Meillä on avoin keskustelu asiasta ja arvostan kovasti sitä, mitä kollegamme on tehnyt. Pilar de Castillo on todellakin ottanut kaikki ehdotukset huomioon ja tarkistusten valtava määrä osoittaa juuri sen, miten vaikea kyse, asia kyseessä on. Arvostan myös sitä, miten De Castillo on käsitellyt näitä korkeakapasiteettisia verkostoja ja niihin liittyviä asetuksia. Asiat ovat kovin monimutkaisia vielä kerran. Ja vaikka Useimmissa asioissa voin olla samaa mieltä esittelijän kanssa. Ilahtuneena saa nähdä, että jotain ratkaisuja tulevaisuuden varalle on olemassa. Jostakin tapauksissa meidän näkemyksemme eroavat toisistaan, kun esimerkiksi puhutaan veto-oikeudesta. Ja toinen kohta koskee tätä spektriä, meidän täytyy muistaa, että meillä on 28 eri markkina-aluetta, jotka poikkeavat toisistaan voimakkaasti. Periaatteessa tämä on lopputulosta näistä eri tilanteista, joita eri markkinoilla on. Viimeinen kohtani koska sitä, että haluaisin todellakin kiittää kollegani sillä hän on onnistunut löytämään yhteyden kahden eri tiedostokokonaisuuden välillä. Ne täytyy hoitaa yhdessä ja niin ne täytyy olla johdonmukaisia. Siitä syystä pyrimme harmonisoimaan näitä aikatauluja myöskin ja odotamme, että 11. syyskuuta Molemmat näistä asiakokonaisuuksista hyväksytään samanaikaisesti, jotta varmistaudutaan siitä, että ne ovat johdonmukaisia. Kiitoksia jälleen kerran yhteistyöstä, edustaja Castillo. Uskon, että kykenemme kokoamaan erittäin hyvän ehdotuksen. Ja, danke. Äh, Kiitokset. Seuraavaksi Alde Kaija Kallas. Kiitos. Ja kiitos esittelystä esittelijälle kaikesta tekemästään työstä. Aika iso kokonaisuus ja hyvin paljon tarkistuksia, niin kuin Mia Petra sanoi, joten minä voisin ehkä nyt puheenvuorossani keskittyä näihin kompromisseihin. Taajuuksista mielestäni poliittisten ryhmien kannat eivät ole suinkaan kaukana toisistaan ja me tarvitsemme yhtenäisen taajuuspolitiikan ja varmuutta mitä tulee taajuuslisenssin haltijoille ja vähintäänkin 25 vuoden ajan on oltava tässä juuri tämän varmuuden vuoksi sitten ajankohta, jolloin seuraavan kerran tätä voidaan uudelleen tarkastella. Sitten kun tulee verkkoon pääsyyn, niin Mielenkiintoinen asia. Kompromissien hiominen ei ole ollut mitenkään kauhean nopeaa. Ähm, itse olen usein sanonut, että kun monilla jäsenvaltioilla on tavoitteena vuoteen 2025 huolehtia siitä, että tällainen äh, huippunopea verkko on kaikkien saatavilla. Ja mitä tulee sitten äh, vähittäiskauppaan. Uskon, että markkina-analyysi on aivan oikea, koska sääntelijöiden ei mielestäni tule sekoittaa keskenään vähinnäisiä, vähittäisiä tukkumarkkinoita ja näiden tilanteita. Ja katson myös, että on aika todennäköistä, että kun tässä nyt yhteisinvestointeja ajetaan, niin oligopolivaara voisi olla todellinen. Eli en minä oikeastaan ole sitä mieltä, että voimme ensin puhua tästä yhteisinvestointimallista ja sitten emme sano mitään olikopoleista. Kun puhutaan ITREstä, me olemme määritelmistä vastuussa ja katson, että näitä täytyy vielä arvioida. Lopuksi katson, että komission ehdotus ei ole onnistunut syventämään eh, televiestintä sisämarkkinoita. Siksi olen ehdottanut rajat ylittäville palveluntarjoajille yhtä eh, ainoa lupamenettelyä. Minun mielestäni olisi hyvin tärkeää huolehtia tästä niin yritysten kuin kuluttajienkin edun nimissä. Odottelen eh, tässä nyt sitten kompromissiehdotusta. Kiitoksia ja yhteistyöhän jatkuu. Lämpimät kiitokset kollega Raimon ei ole paikalla nähdäksemme, joten sitten EFDD ja David Porelli. Grazie mille, presidente. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Meidän tarkistuksemme menevät äh, siihen suuntaan, että kilpailua tuettaisiin enemmän infrastruktuurissa ja palveluissa molemmissa. Olen vakuuttunut siitä, että äh, yhtenäisen digitaalimarkkinan toteuttaminen Euroopassa on jotakin, mikä vaatii kansalaisen keskiöön Meillä täytyy olla todellista kilpailua ja riittäviä investointeja, jotta voisimme nämä yhteiset Euroopan unionin tavoitteet saavuttaa. Vain 40 prosenttia Euroopan kansalaisista maaseutualueella saa uuden sukupolven internetyhteyden käyttöönsä nykyisin. Uskokseni tämä on tärkeä asia. Meidän täytyy tehdä laaja kaistan yleistämisen alalla töitä myöskin syrjäisillä alueilla asuville perheille. Kun tarkastelemme kansallisia operaattoreita, kuten Berekinkin on julkisessa kannassaan sanonut, meidän täytyy tarttua olemassa oleviin välineeseen, jotta voisimme oligopoleja ja monopoliin kaltaisia tilanteita vastustaa. Meidän täytyy luoda riittävät takeet, jotta kansalliset viranomaiset voivat tukea kilpailua kansalaisten edun eteen. Meidän täytyy käyttää kaikkia välineitä, joita meillä on olemassa. Mitä enemmän meillä on ähm, kilpailuista, vähemmän meillä on infrastruktuurialalla esteitä. Tämä liittyy myöskin pääsyyn. Meidän täytyy aina pohtia aivan ensimmäisenä näitä mahdollisuuksia, että voisimme kestävää kilpailua tukea ja saada riittäviä investointeja. Meidän täytyy olla kunnianhimoisempia eurooppalaiset kansalaiset. Heidän pitäisi voida nauttia paremmasta taajuusalueiden hallinnasta. Ja tulee sitten lisensseihin. Tiedämme erittäin hyvin, että neuvostossa tämä tulee olemaan vaikeaa. Trilogin yhteydessä parlamentin täytyy olla kunnianhimoisempi tukea pieniä operaattoreita. Mikä sitä taajuuskysymystä parlamentti voisi omaksua paljon kunnianhimoisemman kannan kuin 11. syyskuuta äänestetty, sillä viestintäalalla tämä on ainoita mahdollisuuksia, joita meillä on varmistaa ja varmistautua siitä, että tulevana, tulevaisuudessa toiminta kestävälle kilpailulle rakentuu ja takaa kansalaisten edun toteutumisen. Ja kun tarkastelemme vaikutusten arviointia, kilpailu enemmän kuin mikään muu tekijä vaikuttaa operaattoreiden investointeihin. Me emme saa hukata tätä mahdollisuutta. Meidän täytyy taata se, että kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus palveluihin päästyyn nopean yhteyden palveluihin. Paljon kiitoksia. Ja recht herzlichen Dank. Kiitos paljon. Muita puheenvuoropyyntöjä en nyt näe, joten komission edustajat saavat puheenvuoron Olkaa hyvä. Uh, thank you, thank you Mr. Chairman, and, uh, and uh, first of all I... Uh... Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin onnitella valiokuntaa tässä erittäin kattavassa asiassa tehdystä edistyksestä, erityisesti spektristä. Olemme kovasti samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat kannattaneet komission ajattelutapaa ja tarkistukset auttavat selkeyttämään komission esittämää tekstiä. Ja niissä on esillä jotakin perusperiaatteita. Yksi erityiskohta, joka liittyy tähän spektrikeskusteluun, edustaja Kallas otti sen esille, se koski lisenssien kestoa. Ja luonnollisesti kannatamme sitä, että parlamenttikin on komission kanssa samoilla linjoilla, että tarjotaan juridista varmuutta sijoittajille langattomiin verkkoihin. Tämä on vielä tärkeämpää kuin mitä se aiemmin on ollut, sitten kun 5G-verkostot tulevat käyttöön. Ne ovat erittäin tiheitä verkkoja ja vaativat merkittäviä investointeja. Väliarviosta ymmärrän, että mitä pidempi lisenssikesto on, sitä tärkeämpää on, että meillä on työkaluja viranomaisille puuttua asiaan, jos asiat menevät hyvin. Uskomme, että ehdotuksessamme on ollut jo mekanismeja tämän asian käsittelyyn, jota ehdottomasti voidaan vahvistaa. Ja olen ehdottomasti tässä samaa mieltä, mutta väliarviossa sinältä, sinänsä ehkäpä meidän tulisi hiukan heijastella sitä, että me emme luo järjestelmää, joka käytännössä merkitsisi jonkun kaltaista epävarmuutta. Jos katsotaan tämänhetkistä lisenssikeskustelua, kuluttua. Ne ovat kestoltaan noin 15-20-vuotisia ja tämänhetkinen mekanismi ei ole estänyt sitä, että viranomaiset eivät olisi voineet hallinnoida järjestelmää hyvin. Tämä vain siis kommenttina. Pääsy. Tässä suhteessa myös kannatamme edistystä, joka saatu aikaiseksi. Ymmärrämme että korkeakapasiteettisten verkkojen määritelmäkeskustelut ovat siirtyneet suuntaan, joka ei poikkea paljonkaan komission ajatelta vasta. Me uskomme, että korkeakapasiteettiverkon määritelmän tulisi olla riittävän kunnianhimoinen. Sen tulisi heijastella ja sen tulisi vastata yhdistettävyys tarpeisiin tulevina vuosina. Sehän on myös komission määritelmän lähtökohta. Ymmärrämme, että valiokuntajäsenet ovat tässä samaa mieltä. Tietysti samalla meidän täytyy myös pitää mielessämme se, että korkeakapasiteettiverkot, niitä ei tule pelkästään kiinteinä. 5G, langattomat verkot, ovat äärimmäisen tärkeää korkean kapasiteetin tarjonnassa, eli sen tulisi heijastua päätöksessä. Kun sitten katsotaan markkinasääntelyä ja sitä, että samanaikaisesti tarjotaan riittävästi turvaa kilpailulle ja investoinneille, olemme aina uskoneet kilpailun ja siitä syystä Olemme pohjanneet tämän ehdotuksemme olemassa olevaan puitteistoon, joka on osoittautunut hyväksi joustavaksi puitteistoksi, jonka avulla voi ratkaista erilaisia markkinaongelmia ja kilpailukysymyksiä. Eli ei ole mitään syytä poiketa siitä. Samanaikaisesti tietysti tarvitsemme erityiskeinoja joiden avulla voidaan ratkaista korkeakapasiteettisten verkkojen käyttöönotto-ongelmat varsinkin haasteellisimmilla alueilla, että voitaisiin välttää se, mihin kumpulanatri viittasi, eli tämä digitaalinen kuilu. Tästä syystä ne kannustimet, joita tähän ehdotuksemme on sisällytetty, ovat sellaiset, että ne mielestämme ovat tärkeitä säilytettäväksi. Sen lisäksi, että asetuksen tulisi pohjautua kunnolliseen markkinanalyysiin, joskus hyvin rajoittuneilla maantieteellisillä alueilla lopputavoitteena on se, että loppukäyttäjät saavat hyötyä kilpailukykyistä palvelusta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, joudun korostamaan tätä, tässä on jonkun verran ollut väärinkäsityksiä, että vaatisimme säätelijöitä katsomaan väittäismarkkinoita ja siellä tehtävää analyysiä. Se ei ole tässä ehdotuksessamme. Se on tärkeää siis pitää mielessä. Ja lisäksi myös Symmetriset ratkaisumallit, osa, viimeinen osa verkkoa, jossa tiedetään, että taloudellisesti ja käytännöllisesti ei ole mahdollista toistaa tätä. Tarvitaan symmetriasäännöstöä, mutta sama samalla pitää ottaa huomioon se, että ei tapeta kannustimia pienille operaattoreille – tai uusille pieninvestoijille, jotta nämä investoisivat, kantaisivat riskin uusista verkosta. Eiköhän tässä nyt ole nämä pääkohdat, jotka halusin esittää ja vielä kerran haluaisin kovasti kiittää tehdystä edustuksesta. Olen varma, että saamme nähdä hyvän lopputuloksen parlamentilta syyskuussa ja komissio on aina käytettävissänne auttamassa teitä ja tekemässä yhteistyötä. Suuret kiitokset sitten esittelijä Pilar del Castillo. Kiitos. Minäkin haluan esittää kiitokset komissiolle. Komissio on ollut käytettävissä jatkuvasti ja pyrkinyt tukemaan teknisten äh, ratkaisujen löytämisessä muun muassa, eli tahtoa on todella. Ja tästä haluan tosiaan komissiota kiittää. Minä olen nyt kirjannut ylös kaiken sen, mitä kollegat puheenvuoroissaan ovat korostaneet, ja me jatkamme asian käsittelyä ja uskon, että olemme odotusten mukaisia ja teemme sellaisia päätöksiä, että Euroopan äh, talous saa ne äh, toimivat merkot, joita se todella tarvitsee. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset Pilar. Halusin vielä sanoa, että Itressä tosiaan 11. syyskuuta toimitetaan äänestys, ihan niin kuin Pilarkin äh, sanoi. Ja aika on tässä siis näin ollen vielä. Sitten siirrytään seuraavaan esityslistan kohtaan, nimittäin Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin. Edustaja Tosunovski on esittelijämme. 441 tarkistusta on jätetty ja kompromissipaketti paketti on tulossa. Se kattaa nämä asian eri ulottuvuudet. Ja nyt esittelijämme Tosenoski saa viiden minuutin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Aivan aluksi haluaisin aloittaa kiittämällä kollegaani varjoesittelijöitä. Haluaisin kiittää yhteistyöstämme. sillä alkutilanne ei ollut kovinkaan helppo ja monia erilaisia mielipiteitä oli olemassa. Meillä oli monia kokouksia ja minä arvostin käymiämme keskusteluja. Äänestykset on suunniteltu 11. syyskuuta sähköisen viestinnän käytännön säännöjen kanssa yhteen aikaa. Ja nämä kaksi mietintöä, kuten jo mainittua, halutaan käsitellä mahdollisimman paljon yhtä aikaa. Nämä ovat parlamentin kannalle perustat ja tämän mietinnön pohjat. Me ymmärrämme, että säätelyviranomaisten yhteistyötä tarvitaan enemmän. Me täytyy varmistaa se, että yhteistyö on johdonmukaisempaa ympäri Euroopan. Toisaalta me olemme saaneet erittäin hyviä kokemuksia nykyisestä, nykymuotoisesta Berekistä. Ja jopa täällä parlamentissa Berek on nauttinut erittäin suurta kunnioitusta asiantuntevuutensa vuoksi, sillä Tämä pohjaa Berekin toimintaan säätelykysymyksissä. Kaikkein suurin kysymys edessämme on se, pitäisikö meidän luoda BEREK-virasto, luoda yksi suuri virasto nykyisen BEREKin pohjalle. Tämä on komission ehdotus, vai pitäisikö me nykyinen kaksijakoinen rakenne säilyttää? Uskoakseni se on ollut toimiva. Ja se on myöskin, kuten jo sanoin, ansainnut hyvän maineen. Esittelijänä minä olen tyytyväinen siihen, että me onnistumme saamaan enemmistön konservatiivisemman lähennystymistavan taakse, nimittäin sen, että tämä kahtalainen rakenne osittain säilytettäisiin, mutta menneisyyden kokemukselle ja nykytilanteelle pohjaten täytyy todeta, että Berekkiä täytyy äh, päivittää. Verekin pitäisi olla oikeudellinen toimija. Ja tässä suhteessa me kunnioitamme parlamentin päätöstä. Tämähän on töihin liittyvän neuvottelun tulostakin. Berekillä on nyt uusi tehtävä. Se on saanut tehtävän antaa oikeudellisesti sitovia päätöksiä. Tätäkin täytyy siis Berek työssä harkita. Meillä on vielä olemassa avoin kysymys siitä, pitäisikö Berkillä olla jonkinlainen vetomusjärjestelmä. Tämä kysymys on vielä avoinna ja uskon, että tämän päivän varjoesittelyiden kokouksessa tämän kysymyksen ratkaisemme. En usko, että tämä on suuri ongelma. Kompromississa me olemme laatineet säätelyneuvoston säännöstöä uusiksi. Olemme tehneet sitä tehokkaamman ja olemme ottaneet tässä yhteydessä komission monet ehdotukset huomioon. Se perustuu, tai ne perustuvat yhteiselle lähestymistavalle, joka meillä on erityisvirastojen osalta. Berekon Euroopan unionin virastosta korostettiin myöskin tässä nimessä. Kyseessä olisi siis Euroopan sähköisen viestinnän säätelyviranomaisen yhteistyöelin. Äh, BEREC on myöskin nimi, joka pitäisi säilyttää. Euroopan parlamentti Euroopan parlamentin rooli, jota komissio on yrittänyt rajoittaa tässä yhteydessä, on jotakin, mitä meidän pitäisi myöskin suojella. Nyt Berkin täytyy ottaa hoitakseen uusia tehtäviä. Ne liittyvät verkkovierailu, sääntöihin. Me olemme valmiita ottamaan nämä kysymykset ja tekstiin mukaan. Me olemme pyrkineet olemaan johdonmukaisia muiden lainsäädännöllisten tekstien kanssa niin, että säätelytekstejä ei jatkuvasti jouduta muokkaamaan. Ymmärrämme, että paljon uusia tehtäviä on ja markkinat kehittyvät jatkuvasti, mutta uskomme, että Berekkeä tulee tekemään tarvittavan Meillä on uudelleen arviointilauseke myöskin mukana. Viiden vuoden kuluttua komissio voi arvioida, toimiiko nykyinen kaksijakoinen rakenne hyvin vai pitääkö sitä päivittää. Uusi rakennehan vaatisi välittömästi enemmän Berekiltä ja me myöskin olemme sitä mieltä, että meidän pitäisi Berekin työntekijän määrää kasvattaa 40 tai 45. Ja lopulta olen sitä mieltä, että Maria Gabriel, komission jäsenehdokas, puhui erittäin myönteisesti näistä kysymyksistä ja haluaisin niin vain kiittää teitä kaikkia hyvästä yhteistyöstä ja olette mielenkiinnolla varjoistelin kanssa käytyä keskustelua. Toivottavasti tapaamme viikoittain. Kiitoksia. Äh, Kiitoksia. Seuraava puhuja olisi EPPn Karins. Hän juuri ilmoitti, että ei valitettavasti pääse paikalle, mutta luen hänen kommenttinsa. Paras kollega, esittelijä Tosenovski. Haluan kiittää erinomaista yhteistyöstä, niin kuin varjoesittelijöitäkin. Todellinen kysymys tässä ei niinkään ole Berekin muoto, vaan sen toiminta. Älkäämme unohtako, mitä itse asiassa tarvitsemme, kun puhutaan eh, tämän, kun puhumme tämän toimielimen eh, muodosta. Eh, minä pelkään, että uusi rakenne voisi lisätä byrokratiaa. Meidän tulisi katsoa, miten olemassa oleva toimiva rakenne voitaisiin vahvistaa. Ja kun puhutaan siitä, että hajaantumista ja sirpaloitumista halutaan estää, niin äh, uusi ehdotushan vahvistaa Berekin toimivaltaa ja on äärimmäisen tärkeää varmistaa, että nämä uudet äh, vastuualueet heijastuvat myös Berekin budjettiin ja henkilöstömäärään. Yleinen sopimus pääasioista on jo saatu aikaan ja sopimus vaikuttaa olevan tasapainoinen, mitä tulee tilanteeseen. Minä katson, että ehdotus kyllä vastaa useimpiin tarpeisiin. Kiitos yhteistyöstä. Tämä oli siis kollega Karinsin puheenvuoro, jonka luin, ja nyt edustaja Kreel SD. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan minäkin onnitella esittelijää. Mielestäni tämä oli oikein jännittävä ja mielenkiintoinen työ meille yhdessä. Alku oli hiukan hankalaa, kantamme olivat kaukana toisistaan. Minä ja ryhmäni olimme sitä mieltä, että komission ehdotus oli hyvä, siis tämän tuplarakenteen poistaminen ja huolehtia siitä, että tästä tulee todellinen virasto. Ja käytyämme monia keskusteluja Perekin kanssa ja kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa ja muiden varesittelijöiden kanssa. Jouduin toteamaan, että enemmistö ei ollut meidän kannallamme tässä talossa. Ja näin sitten sanoin, että no katsotaan, mitenkä voidaan olemassa olevien välineiden kautta hoitaa asia tehokkaasti, mahdollisimman tehokkaasti. Ja esittelijä täällä jo totesikin asian, jota itsekin pidän hyvin keskeisenä, eli se, että Berek, joka nyt sitten säilyttää tämän tuplarakenteensa, saa kuitenkin sitovan oikeus henkilöllisyyden ja voi näin tehdä sitovia päätöksiä. Tämä on mielestäni televiestintämarkkinoita kohti kuljettaessa hyvin tärkeää ja kompromissi varmasti voidaan tältä pohjalta sitten sopia. Pidän kuitenkin tärkeänä myös sitä, että jatkuvuus voitaisiin vahvistaa, mm, ja näinhän nyt sitten ehdotetaankin tehtäväksi pidentämällä pääjohtajan virkakautta kahdella vuodella. Näin myös muut virastot ovat sitten samalla linjalla tai ollaan samalla linjalla niiden kanssa ja se, että Verekin toimisto ei jatkossa tekisi vain hallintotyötä, vaan keskittyisi myös sisältöihin, olisi hyvin tärkeää, koska näin myös pienemmät jäsenvaltiot voivat saada tarvitsemansa tukea. Erittäin hyvä ja siksipä toivon myös, että talousarviota vahvistetaan ja että Berekin henkilöstömäärää lisätään. Ja jos tämä kaikki valmistellaan näillä linjoilla tänään viimeisessä varjoesittelijöiden kokouksessa, niin uskon, että kompromissi voi valiokunnassa saada enemmistön taakse. Kiitos paljon. Kiitokset edustaja Kreel, sitten Alde ja Kallas, olkaa hyvä. Thank you and, uh... Kiitoksia. Kiitos esittelijälle tehdystä työstä tämän asian parissa. Olen ilahtunut siitä, että olet ottanut huomioon joistakin altetarkistuksista, kuten esimerkiksi siihen, että Berekin tarvitsee tehdä yhteistyötä kuluttajasuojaviranomaisten kanssa, sen täytyy toimia aktiivisten näiden aloitteiden kanssa ja sen täytyy myös toimia yhtenä yhteisenä yhteyspisteenä eri äh, sääntelyiden välillä. Lisäksi tuo sitä, että Berek sai kompromisseissa juridisen henkilöllisyyden, jotta se voi tehdä sitovia päätöksiä. Kun meidän täytyy katsoa sen päätöksentekovaltuuksia, niin meidän täytyy samalla myös varmistaa oikea prosessi. Samalla valitan kuitenkin sitä, että keskustelu tästä asiasta ovat väärin keskistelleet pelkoon siihen, että lyödään joku, luodaan jonkunlainen valtava EU-virasto. Vaikka tietenkään emme pidä tehottomuudesta ja byrokratiasta, niin kuitenkin tässä on kyseessä hyvä rakenne ja mm, viraston välillä. Tämä ei ole se rakenne, joka nähdään millään muulla toimialalla, joka unionin tasolla säädellään, koska se on tehoton ja johtaa päällekkäisyyksiin. Kun me olemme luoneet oikeudellisen yksikön, niin sitähän voidaan nimittäin ihan miksi vain. Ja oikeudellinen yksikkö sanoo, että onpa sitten kyseessä lautakunta, elin tai virasto. Jos sillä on oikeudellinen juridinen henkilöllisyys, niin se on hyvä. Sen sijaan, että luodaan yksi virasto tai annetaan yksi juridinen henkilöisyys. Olemme nyt luoneet kaksi. Minun mielestäni mm, tämä ei ole oikein ymmärrettävissä, että meillä on kaksi juridista henkilöisyyttä, kun taas yksi elin yhdellä henkilöisyydellä vaikuttaisi käytännönläheiseltä ratkaisulta. Kompromissit ovat kuitenkin kompromisseja, joten oletan, että kaikki eivät niihin voi olla tyytyväisiä. Ja kiitoksia. Odotan sitä, että saamme vietyä sen päätöksen. Yes, uh, Kiitokset. Tässä kuulimme varjoesittelijöiden puheenvuorot. Olisiko muita puheenvuoropyyntöjä jäseniltä? Jos ei, niin siinä tapauksessa käännymme jälleen komission puoleen. Olkaa hyvä, kolme minuuttia, niin kuin tiedätte. Thank you very much. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Luonnollisesti olemme suurella mielenkiinnolla seuranneet tähän asiaan liittyvää keskustelua ja tiedämme tietenkin, että vaikeuksia on ollut monilla heillä on ollut vaikeuksia olla samaa mieltä komission ehdotuksen kanssa. Ja luonnollisesti ymmärrämme myöskin, miksi kompromissi näyttää siltä, kun se tällä hetkellä näyttää. Vain muutama sananen luonnollisesti mielestämme on tervetullutta se, että valiokunnan mukaan Verkistä pitäisi tehdä oikeushenkilö. Tämä on tärkeää, jos ja kun Verkillä on enemmän tehtäviä, erityisesti oikeudellisesti sitomien päätösten antamisen mahdollisuus myöskin tämä liittyy vastuullisuuteen ja avoimuuteen. Tämä on siis jotakin, mitä me työstämme. Luonnollisesti samaan aikaan me myöskin pahoittelemme tiettyjä asioita. Pahoittelemme sitä, että te olette tulleet sellaiseen eh, johtopäätökseen, että tämä kaksinkertainen rakenne on parempi kuin komission ehdottoma yksinkertainen rakenne. Mielestämme tämä luo tarpeetonta byrokratiaa, eikä se tarjoa sellaista tehokkuutta, että Berek tarvitsisi tulevaisuudessa lisätehtäviä hoitaakseen. Nyt jos menemme Berekin toimiston rooliin luonnollisesti kaikki yhteisen lähestymistavan seikat otamme huomioon, mutta me pahoittelemme sitä, että Berekin toimiston henkilö joutuu rajoittamaan roolinsa vain nykytehtäviin, eli verekin toiminnan tukemiseen. Tietenkin tämä on hyvä asia, mutta sen pitäisi myöskin olla mukana varsinaisessa sisältötyössä. Tämä on erityisen tärkeää tulevaisuudessa, kun Berek saa lisää tehtäviä. Nyt jos tarkastelemme Berekin työtä nykyisin. Sen työ on erittäin hyvää, mutta tämä hyvin paljon erityisesti pienille säätelyviranomaisille aiheuttaa paineita osallistua työhön. Jos tarkastelette näitä asiantuntijaryhmiä, jotka tekevät todellisen työn, todellisen ruohonjuurityön, niissä on hyvin paljon muutaman säätelyviranomaisen edustajia, ja te huomaatte, että esimerkiksi Meillä on 17 säätelyviranomaista, jotka eivät eh, ole edustettuina missään Berekin työryhmissä. Siksi olisi hyvä, että meillä olisi virasto, sellainen, jonka rakenne myöskin tarjoaa Berekin eh, varsinaiseen työhön tukea. Kiitoksia. No niin, kiitos teille. Budjettivaliokunnassahan eh, myös käydään keskustelua siitä, miten Verak, Verek, ESA ja Enisa voitaisiin paremman viestinnän nimissä tuoda yhteen, koska jos puhutaan Euroopan energiamarkkinoista, viestintämarkkinoista, niin näiden kolmen ehkä työtä voitaisiin jotenkin vähän valtavirtaistaa sitten vielä esittely, olkaa hyvä. Kiitoksia jälleen kerran kaikki kollegoille, kaikille varjoesittelijöille. Arvostan kovasti tätä lähestymistapaanne. Sillä ei ollut todellakaan helppo saada aikaiseksi enemmistöä tähän taakse. Arvostan myös sitä, mitä edustaja Krell totesi. Hän pyrkii kaikkein järkevimpään ratkaisuun. Arvostan myös sitä, että olemme onnistuneet laittamaan yhteen erilaiset näkemykset. En voi täysin olla samaa mieltä siinä, että tämä ehdotus merkitsisi lisääntynyttä byrokratiaa. Sitähän me tässä pyrimme juuri välttämään tämänhetkisen kokemuksen pohjalta. kun katsotaan sitä, millä tavalla Berek tällä hetkellä toimii. Ja olen vakuuttunut siitä, että asia, joka on toiminut hyvin, joka pohjautuu kokemuksiin, kansallisiin sääntelijöihin ja kokemuksiin, sitä ei tule kääntää ylösalaisin. Arvostan myös sitä, että olemme sisällyttäneet tähän tarkistusmekanismin viiden vuoden jälkeen niin, että voimme katsoa sitä, millä tavalla ehdotus toimii, sillä mehän tässä kehittelemme markkina-aluetta, joka on valtava, se on dynaaminen, on hirvittävän hankala arvioida sitä, mitä tapahtuu. Vielä kerran kiitoksia kaikille ja olen varma siitä, että kykenemme viemään tämän ehdotuksen päätöksen. Sillä meillä on tässä vain vähäpätöisempiä asioita jäljellä. Tästä varmasti tulee toimiva ja pääsemme sopimukseen, sillä me todellakin pyrimme saamaan aikaiseksi yhteisen ratkaisun. No kuten totesitte, tämä ei suinkaan ollut helppoa alussa. Arvostan kovasti siis kollegoiden panosta. Yes, thank you so much. Uh, Suuret kiitokset. Oikein hyvä niin kuin tiedätte, me toimitamme äänestyksen 11.9. täällä Itressä, eli aikaa on vielä. Ja nyt kokous päättyykin hiukan etuajassa tältä aamulta. Jatkamme kello 15 energiatehokkuus ja uusiutuvat lähteet aiheena. Oikein hyvää ruokahalua. Kokous päättyy.